So, ladies and gentlemen, I think we're ready to start in this rather... We want... Hyvät naiset ja herrat, me olemme valmiita aloittamaan jälleen kerran. Nyt niin tuntuu, että täällä hiukan kaikuu. Onko jollakin kenties mikki päällä? Niin aion juuri sanoa, että jälleen kellon voimme tavata tässä tuolmaisessa salissa. Täällä on iso kaiku, mutta tehän olette kaikki tietysti erittäin tervetuloa siitä huolimatta. On aika pitkä, pitkä, pitkä aika siitä, kun viimeksi tapasimme johtuen muutoksesta parlamentin aikataulussa. Olen tyytyväinen voidessani toivottaa teidät tervetulleeksi. Kuten aina, tämä kokous menee nettiin, joten tervetuloa myös kaikille, jotka meitä seuraavat verkossa. Sitten muistuttaisin teitä siitä, että meillä on tällainen lisäys Ilko Uutisiin, ensinnäkin erityinen ainutlaatuinen keräilynumero jopa, näin voitaisiin sanoa, koskien Krakovan sisämarkkinafoorumia. Olen erittäin tyytyväinen ja kiitollinen Frerikolle hänen tiimille, että tämä laativat. Mukana on myös Krakovan julkilausuma. Sitten marraskuun numero on täällä myös. Siinä on hiukan erilaisen, vauhdikkaampi etusivu. Me hiukan kokeilemme nyt uusilla ideoilla niin kuin aina, joten voitte tutustua myös siihen. Sitten vielä niin virallisiin ilmoituksiin 26. syyskuuta 2011 kokouksen pöytäkirjat on olemassa. Jos teillä on kommentoitavaa pöytäkirjasta, pyytäisin, että kerrotte ennen kuin tämä kokous päättyy keskiviikkona, muutoin niitä pidetään hyväksyttynä. Ja sitten jos voitaisiin hyväksyä myös esityslista, haluaisin kiinnittää huomenna vain siihen seikkaan, että vielä tulee uusi muutos, koska me olemme tehneet muutoksia, koska Rova Gebhardt aivan erityisesti on matkalla tällä viikolla Tanskaan työmatkalla, joten me ehdotamme, että pidettäisiin koordinaattoreiden kokous huomenna kello 11. 11.12.30. 1230 ja Robert Gebhardin asia, perustilit. Hän käsittelee tätä huomenna aamulla ensimmäisenä asiana, sitä Rova Peräsin asia taidetaan ottaa vaikka keskiviikolle. Koordinaattoreille erityisesti meidän pitää varmistaa, että voimme pitää tämän kokouksen. Voidaanko tämä esitys tässä muodossa hyväksyä? Ja sitten muistuttaisin siitä, että tiistai-iltapäivänä herra Kreutzmannin kuuleminen tullia, ja oikeuksista keskiviikkona herra Gomesin kuuleminen eurooppalaisesta standardoinnista. Molemmat erittäin tärkeitä tapahtumia. Pyytäisin teitä varmistamaan, että ihmisiä tulee paikalle mahdollisimman paljon, jotta voidaan sitten tehdä kysymyksiä vierailta. Mielestäni tässä oli kaikki ilmoitukset, joita minulla nyt oli. Siinä tapauksessa ensimmäiseen varsinaiseen esitysten kohtaan valiokunta-aloittainen mietintö markkinoiden tulostaulusta ja on erittäin mukavaa, että Simon Bursetel on paikalla. Hän on tässä esittelijänä tai tulee olemaan esittelijänä ja varjoesittelijöihin kuuluu Corel de Campos, Lockhart, Groishard ehkä puhuu hänen puolestaan, Rova Ryyle ei ole vielä paikalla. Minä puhun minun ryhmäni puolesta, samoin herra Dion ja herra Salvini. Öö, olet paikalla. Voitte myös muutkin varmasti osallistua jatkossa, mutta uskon, että teillä on tästä paljonkin sanottavaa. Tarkistaisin, ketä täällä on paikalla Euroopan komissiosta keskustelemassa kanssamme. Ei vielä ketään, mutta joku kyllä tulee varmasti. Sitten niin, e- ellei sitten joku ole eksynyt, onko tuolla Saimon ulkopuolella kenties joku komissiosta. No niin, Saiman, anna sinulle puheenvuoron, ole hyvä. Thank you, uh, Mr. Chairman. It's a great pleasure for me to be given... Kiitos puheenjohtaja. Minun on ilo ja kunnia saada ja mietintö tästä sisämarkkinoiden tulostaulusta. Tiedätte, että siihen asti kun tämä saatiin esityslistalle, niin 23. kertomus on julkaistu, joten minä keskityn mietinnössäni sekä kertomukseen 22 että 23. Tämä on erityisen tärkeä ajankohta, kun kaikki sisäisesti parlamentissa ja tuolla ulkona keskustelemme siitä, mitä euroalueella tapahtuu. Tämä mietintö antaa meille nyt mahdollisuuden, jos niin haluamme, katsoa yhtä kaikkein tärkeimmistä hankkeista, ehkä kaikkein tärkeintä integraatioprojektia, eli sisämarkkinoita. Tämä on myös mahdollisuus, joka meillä on erityisesti, jotta voimme rakentaa uudestaan kilpailukykyä. Tätä työtä on tehty sisämarkkinoiden eteen ja voimme varmasti sitä nyt vahvistaa vielä – Sisämarkkinoiden tulostaulu totta kai erityisesti pyrkii siihen, kuten kaikki tiedämme, niin että julkisesti voidaan osoittaa, miten yksittäiset jäsenvaltiot onnistuvat toteuttamaan sitoumuksiaan, joita sisämarkkinoiden osalta on tehty. Puheenjohtaja, minun mietintöni keskittyy periaatteessa kolmeen seikkaan. Ensinnäkin totta kai näihin sisämarkkinoiden tulostaulukertomuksiin, myös Solvit-kertomukseen, koska käsittääkseni se sisällytetään myös samaan kertomukseen. Ja sitten toiseksi tutkin sitä, miten saataisiin yhteiseksi tavoitteeksi se, että lainsäädännön toteuttaminen käytännössä edistyisi – ja voitaisiin katsoa vielä näitä EUn ongelmien ratkaisuverkostoja, kuten solvittia. Onko se sattumaa, puheenjohtaja. Minä tulen maasta, joka on vahvistettu maaksi, joka on parhaiten siirtänyt tätä lainsäädäntöä omaan lainsäädäntöönsä tulostaulun mukaan. Oma maani Malta on jälleen kerran se jäsenvaltio, joka on kaikkein parhaiten siirtänyt näitä asioita osaksi omaan lainsäädäntöön. En tiedä, sainko koordinaattorilta, niin siksi tämän tehtävän, mutta mielelläni jaan tämän tehtävän muiden kanssa ja haluan myös osoittaa, että edistyminen on mahdollista. Se, että täysin noudatetaan niitä sitoumuksia, joihin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet eu tasolla, on siis ihan mahdollista. Puheenjohtaja. En haluaisi puhua nyt näiden kertomusten sisällöstä. Minä olin ymmärtänyt, että komissio itse asiassa alustaisi tätä aihetta tänään ja esittelisi tuloksia. Ilmeisesti komission edustaja oli vielä paikalla, mutta voin kertoa kuitenkin siitä lähestymistavasta, jonka itse valitsen mietintöni osalta. Ja tietenkin mielelläni kuulisin myös, mitä kollegani haluavat sanoa. First of all, I would like uh, the report to... Ensinnäkin haluaisin, että mietinnössä painotetaan totta kai sitä, että on hyvin tärkeää, että EU-lainsäädäntö siirretään aikataulun mukaisesti, nopeasti ja tehokkaasti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Haluaisin painottaa sitä, herra puheenjohtaja, että Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen kaksi vuotta sitten suurin piirtein – Yhteisön tuomioistuimelle ensimmäistä kertaa annettiin mahdollisuus heti asettaa sakkoja jäsenvaltioille, jotka eivät ole noudattaneet velvollisuuttaan siirtää EUn direktiiviä osaksi omaa lainsäädäntöään. Ja toivoisin, että komissio, jos komissio on täällä läsnä, voisi kertoa, onko jotain tehty tämän artiklan 260 kohdan kolme mukaan. Toiseksi haluaisin painottaa sitä, että on hyvin tärkeää, että EU-lakeja siirretään kansalliseen lainsäädäntöön oikealla tapaa. Liian usein edelleen kohtaamme tilanteita, joissa yksittäiset jäsenvaltiot eivät siirrä EU-lainsäädäntöä asianmukaisella tapaa osaksi omaa lainsäädäntöään. Ja tämä tietenkin täytäntöönpanovaiheessa aiheuttaa ongelmia. Ja kolmanneksi, ja tästä syystä totta kai sanoisin, että EU-lainsäädännön e täytäntöönpano on erittäin tärkeää, kun ajatellaan EUn yrityksiä, kansalaisia vahvempia sisämarkkinoita. Herra puheenjohtaja, asetuksia, lakeja, direktiivejä usein pidetään osana liiallista byrokratiaa. Kuitenkin minä sanoisin, että kunnollinen lainsäädännön täytäntöönpano tuo etua, hyötyä yrityksille ja kansalaisille. Ja näin voidaan sit, siis tukea sisämarkkinoita. Tässä tämä. Tämä oli lyhyt johdantoni aiheeseen. Todella mielelläni käyn kollegoiden kanssa keskustelua. Mielelläni teen yhteistyötä kollegoiden kanssa, erityisesti totta kai varjoesittelijöiden kanssa – pyrin järjestämään ensimmäisen kokouksen, jotta voin jakaa kantani heidän kanssaan ja samalla haluan kuulla varjoesittelijöiden kantoja, jotta tästä mietinnöstä tulisi sellainen, että se voi saada mahdollisimman laajan tuen täällä parlamentissa lähiviikkojen aikana. Kiitos puheenjohtaja. Well, thank you very much. Uh... Kiitoksia Simon Bussotel. Olet aivan oikeassa, kun otit esille tämän Maltan hyvän tuloksen. Ja tämä oli varmasti yksi syy siihen, miksi on pyrittiin, koska silloin tavallaan hiukan enemmän auktoriteetti käsitellä näitä asioita ja voit ehkä hiukan opettaakin asiasta jos toisesta, joten odotamme mielellä, mielellämme ohjausta sinulta. Sitten ehkä kommentoin tätä itse myöhemmin, tätä uutta taulukkoa ja sen uutta muotoa. Se on myös tärkeää. Sitten varjoesittelijöihin. Rova Ryle on nyt paikalla, tervetuloa. En tiedä, tiesittekö itse olevanne tässä varjoesittelijänä, professori Correa de Campos. Correa de Campos, Kreutzmann, Ryle, ja sitten minä puhun oman ryhmäni nimissä, jos joku muu haluaisi puhua. Herra Mayer, entäs muita? Voitte vapaasti osallistua kyllä jatkossa, joten professori Correa de Campos seuraavaksi, olkaa hyvä. Cumprimentar o eh, Puheenjohtaja, haluan kiittää kollega Busuttilia useastakin syystä. Ensinnäkin hän on yksi niitä harvoja, joilla ei ole minkäänlaista eturistiriitaa tämän asian käsittelyssä. Niin ikään voin onnitella häntä hänen kotimaansa saavutuksista tällä alalla. Olen myös kiitollinen hänen kommenteistaan joihin varmasti monet voivat yhtyä. Näin uskaltaisin sanoa. Rikkomusten määrä taikka sellaisten kohtien määrä, joita ei ole asianmukaisesti siirretty kansalliseen lainsäädäntöön, on aika huomattavaa, noin 90. Tämä koskee useita jäsenvaltioita. Kyseessä on useitten vuosien työmäärä, joka ikään kuin jätetään huomiotta. Tästä pitäisi päästä eteenpäin. Mutta jos katsotaan asian myönteisiäkin puolia, niin viime vuosina rikkomuksia kansallisen lainsäädäntöön siirtämisessä on ollut 25 prosenttia vähemmän. Ja hyvin merkittäviä lainsäädäntökysymyksiä on saatu siirretyksi hyvin. Oma panokseni tähän mietintöön oikeastaan keskittyy niiden käytännön keinojen ympärille, jota voitaisiin hyödyntää niin, että rikkomuksia olisi vähemmän ja tämä aikaviive olisi lyhyempi. Tulostaulun päätarkoitus on kiinnittää jäsenvaltioiden huomio aika lailla elegantilla, vaikkakin joskus hieman myös pakosti niiden huomio tulostaulun ja sen vaatimuksiin. Silloin kun kotimaassani havaitsen, että tulokset ovat huonoja, niin kyllä minä kiinnitän muiden huomion näihin puutteisiin. Tietysti myös kansalliset parlamentaarikot voidaan tähän työhön vetää mukaan. En tiedä, miten meiltä puheenjohtaja tästä on, mutta jos saisimme heidät otetuksi tähän työhön mukaan, niin kenties saisimme heiltä myös tukea. Joka tapauksessa heidät on pidettävä ajantasalla, tiedotukseen on toimittava myös heidän suuntaansa, ja me keskustelemme näistä aiheista eh, tapaamisissamme kansallisten parlamentaarikkojen kanssa. Tämän lisäksi ei nyt juurikaan ole sellaisia aiheita, joista olisin eri mieltä Busuttelin kanssa ja pyritään mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Kiitos. Um, um Kiitoksia. herra Kreutzmann seuraavaksi. Chair on behalf of my... Kiitoksia puheenjohtaja kollega Liitekartin puolesta. Haluaisin antaa muutamia suosituksia tästä asiasta hyvään aikaan tulee tämä mietintö nyt, kun EU enemmän kuin koskaan tarvitsee hyvin toimivia sisäävät yhteisväistä kaupaa johtaa kasvuun, työpaikkojen luomiseen ja näin ollen parantaa ostovoimaa kansalaisten kohdalla. Paljon on jo tehty kuitenkin, vain yksistä jäsenvaltiota on saavuttanut tavoitteen siitä, että vain yksi on ollut yhden prosentin täytäntöönpanovaje vaje tämä on laskenut viime vuodesta. Nyt näin aikoina täytyy käyttää kaikkia vaihtoehtoja hyväksi, että voidaan parantaa talouden tilannetta. Ja hyvin toimivat markkinat on avainasemassa sille, että EUn talous toimii hyvin. Nyt on aika sille, että jäsenvaltiot nopeuttavat toimiaan ja siirtävät EU-direktiivit asianmukaisesti omaan lainsäädäntöönsä ja asianmukaisessa aikataulussa. Kaksi päähaastetta on jäljellä, mitä tulee täytäntöönpanon jäsen jäsenvaltioiden yhden prosentin tavoite täytäntöönpanen kohdalla 16 jäsenvaltiota vieläkin on ylle yhden prosentin vajetason. Toiseksi jäsenvaltioiden pitäisi korrektilla tavalla so- soveltaa täytäntöönpanna direktiivejä 0,8 prosenttia sääntöjä ei toteuteta asianmukaisella tavalla ei ole häpäällistä toistaa hyviä ajatuksia tai argumentteja, niin kuin aikaisemmin on ehdotettu. Yksi näistä hyvistä ajatuksista on siinä, että täytyy lisätä tietoisuutta näistä ongelmista, jotka liittyvät tähän täytäntöönpanoon vajeeseen jäsenvaltiossa. Yksi avain va- vähentää vajeita on lisätä kansan- yleisön tietoisuutta ja tällaista vertauspainostusta. Ja tulostaulukko on tässä hyvänä välineenä kuitenkin tiedot, joita tulostalouksesta saadaan, sen pitää olla ymmärrettävää laajemmallekin yleisölle tämän takia. Tarvittaisiin hiukan ystävällisempää toimintaa, jotta voitaisiin sitä ihmisten ymmärrystä tästä asiasta ja siksi pitäisi keskittyä tähän tulostauluun tällä tavalla. Toiseksi pitäisi järjestää sellainen tapahtuma, jossa julistetaan uusi tulostaulukko, jota tätä kauttakin lisättäisiin tämän tulostaulun merkitystä ja voitaisiin helpottaa täytäntöönpanossa ja vähentää rikkomuksia. Näitä ajatuksia haluaisin korostaa. Kiitos. In... Thank you very much. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Heide Rylle. Ich kann's Paljon kiitoksia. Voin puhua ihan lyhyesti. Minä olen edeltävien puhujien kanssa samaa mieltä, enkä halua kaikkia toistella, kun ei siitä ole sen kummempaa hyötyä. Viittasin kuitenkin yhteen seikkaan, joka voisi olla tärkeä tässä mietinnössä. Meidän valiokuntammehan yhä uudestaan kirjoittaa valiokuntaloitteisia mietintöjä direktiivien täytäntöönpanosta. Ehkä hyvää käytäntöä voisi olla se, että se esittelijä, joka hoitaa tulostaulua, voisi myöskin antaa omat suosituksensa siitä, mihin alaan tulevaisuudessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Tämä voisi olla yksi ehdotus esittelijä Busutilille. Muuten pidän hänen ehdotuksiaan oikein hyvänä ja me toivomme hyvää yhteistyötä. Okay. Uh, yes, just on behalf- Kiitoksia sen oman ryhmäni puolesta. Me olemme seuranneet tätä aluetta erittäin intensiivisesti. Minun mielestäni tämä mietintö näyttää erittäin tärkeältä sitä mä keskityn erityisesti äh, direktiivien sa- saattamiseen oman lainsäädäntöön, täytäntöönpanoon, erityisesti kun ajatellaan siis pakettia, mitä tulee tähän täytäntöönpano mm, asian merkitykseen. Sama on tullut aikaisemmista komission tiedon annoista. Tietysti tämä liittyy palveludirektiiviin ja näihin tulostaulukoihin Tästäkin asiasta tähän ollaan siirtymässä. Mutta mielestäni tämä mietintö on vähän kattavampi ja todellakin arvokas arvokkaampi tavallaan kuin aikaisemmin. Tässä on myös uutta materiaalia, se on erittäin hyödyllistä minun mielestäni. Kaiken kaikkiaan tämä on mietintö tänä vuonna on vieläkin painokkaampi ja merkittävämpi, koska meidän pitäisi pyrkiä löytämään oikeita ajatuksia esittäen sitten komissiolle ja ehkä haluamme ottaa myös sisämarkkinan toimenpidepakettiin liittyvät uudet ideat. Siellä on monia erityisiä tavoitetta, viputekijät ja muut, jotka myös on otettu huomioon. Ja yksi asia, johon ehkä kannattaisi kiinnittää huomiota, nyt mietintöjä on oikeastaan liian paljonkin, että kun pitäisi koota yhteen, integroida yhteen kattavampaan lähestymistapaan. Ja pitäisi vähän linkittää näitä asioita yhteen. On kuitenkin selvä, jos katsoo Solvit-verkostoasiaa, että on selkeä yhteys joidenkin pääongelma-alueiden kanssa, jotka liittyvät tähän solvittiin, ja sitten äh, kysymykset, jotka liittyvät sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin. Sitten meillä on 20 äh, kansalaisasiantuntijoilta, joilta olemme kysyneet asiaa, ja jos otamme kaiken mukaan, nämäkin asiat mukana, kuten näissä edistytään, niin silloin tässä asiassa keskitytään jokainen kansalaisiin. Tällä kertaa tässä keskitytään selvästi tutkijoihin ja sääntelijöihin, eikä niinkään yksittäisiin kuluttajiin tai kansalaisiin. Ehkä tätä asiaa voisimme omassa mietinnössämme miettiä, siis tehdä tästä hiukan strategisemman mietinnön kuin aikaisemmin, jos voisin esittelijä rohkaista tähän suuntaan. Tässä minun puheenvuoroni asiassa Hans-Peter Mayer haluaa myös kommentoida, haluaako ehkä joku uudemmista tulokkaista puhua myös. Mutta kuullaan ensin Hans-Peter Mayeria ja sitten on aikaa varmasti vielä muille, jos sanottavaa on. Kiitos puheenjohtaja. Mehän keskustelemme vielä komission työohjelmasta ja siinä on monia ajatuksia mukana ja siksi kollega Busutilin mietintö on niin tärkeä. On tärkeää vielä kerran viitata siihen, että juuri täytäntöönpano on tärkeää. Päätöksiähän voidaan toki tehdä, mutta jos mitään täytäntöönpanoa ei tapahdu, tai jos täytäntöönpano on vääränlaista, niin sekään ei ole hyvä. Pari esimerkkiä. Noin kaksi vuotta on ollut olemassa tällainen small claims-järjestelmä – jos kyse on pienistä summista, niin korvausvaatimuksia voidaan tehdä hyvin yksinkertaisen menetelmän kautta. Tämä ei kuitenkaan toteudu. Olen kiinnostuksesta ottanut esimerkin omalta alueeltani ja kuuden kuukauden sisällä. Kuten oli suunniteltu, sain tämän 2000 euroa takaisin. Lentoyhtiö, joka, joka oli joutunut perumaan lennon ja siellä oli myös myöhästyksiä. Ja omassa maassa sai sitten esittää tämän kanteen ja heti saatiin kaikki tähän liittyvät asiat hoidettua. Tuomioistuin ei tiennyt välttämättä heti, mistä kaikki nämä asiakirjat ja päätökset saadaan. Ja lopulta kuuden kuukauden sisällä saatiin todella nopea menettely hoidettua Alankomaissa. Sanottiin, että, että lähde Hollantiin ja löydä sieltä asianajaja ja asianajaja haluaa 2000 euroa. No jos haluaa vahingonkorvauksia 2000 euroa, niin tuskin haluaa maksaa asianajajalle ensin 2000. Eli edullisempi, nopeampi järjestelmä on tarpeen, mutta sitä on hankala nyt lähteä käyttämään, jos tuomioistuimet itse eivät edes tiedä, miten tämä järjestelmä toimii. Kansalaisille pitää totta kai tiedottaa, mutta ennen kaikkea tuomioistuimessa pitää tietää, miten nämä järjestelmät toimivat. Toiseksi PK-yritykset maatalousalalla – Kanoista on päätetty asetuksesta, joka astuu voimaan ensimmäinen ensimmäistä 2012, eli miltä näyttää häkkikanalla tulevaisuudessa. Itävaltalaiset ja saksalaiset ovat pitäneet näistä säännöistä kiinni, ovat huolehtineet siitä, että häkkikanalat ovat nyt sääntöjen mukaisia. Tämä on tietenkin hyvin kallista. Hyvin harvat muut maat ovat lähteneet toteuttamaan näitä toimia. Komissio on kehottanut puolitoista vuotta sitten ja vielä puoli vuotta sitten täytäntöönpanemaan näitä määräyksiä. Kahden kuukauden kuluttua ensimmäinen päivä tammikuuta ollaan markkinoilla, joita, joilla tuotetaan hyvin kalliilla tapaa kananmunia. Ja sitten markkinoilla on myös kananmunia, joita tuotetaan ilman, että noudatetaan näitä sääntöjä. Eli nyt tällaiset kananmunat pitäisi kieltää. Meidän sisämarkkinavaliokuntana tuskin pitäisi ajaa kananmunien kieltämistä sinänsä, koska nämä kananmunat ovat sinänsä samoja, eivät parempia tai huonompia, mutta niitä tuotetaan nyt sellaisissa häkeissä, jotka eivät ole enää sallittuja. Toisaaltahan tuomme Euroopan markkinoille edelleen kananmunia, eli meillä ei ole edes riittävästi nyt kananmunia. Joten meidän pitää huolehtia siitä, että meillä on riittävästi kananmunia myös omasta tuotannosta. Eli ei voida ajatella, että tässä ei ole nyt tarkana, koska seuraavaksi kun hyväksytään jotain sääntöjä, jotka koskevat eläinten olojen parantamista, niin me emme lähde silloin ensimmäisenä mitään toteuttamaan, vaan lähdemme sitten sille tielle, että odotellaan, että muut tekevät ensin. Tällaista ei voida hyväksyä EUn tasolla. Tämä on todella tärkeä mietintö ja tämän pitäisi olla todella tärkeä painopistealue. Miten Eurooppa-oikeutta täytäntöön pannaan kaikissa 27 jäsenvaltiossa? Kiitos. Tässä tuli varsin hyviä kommentteja. Ja mehän vieläkin keskustelemme tästä kuuluista korrelaatiotaulukosta myös. Senkin on tarkoitus antaa meille vahvaa kuvaa siitä, miten tämä tulee toimimaan. Kuka vielä haluaisi puheenvuoron? Herra Schwab, olen varmasti laittanut teille puhujalista. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hans-Peter Mayerin puheenvuoron jälkeen haluaisin viitata siihen, että omassa vaalipiirissäni ja varmasti edustaja Gebhardtinkin olisi, jos ei olisi siellä riittävästi nuudelin tuotantoon kananmunia. Eli nämä ovat meille tärkeitä asioita, mutta leikki sikseen. Simon Busutilin mietintö on tärkeä panos tähän keskusteluun, johon lähdimme Mario Montin kanssa, kun hän esitteli asiakirjansa täällä valiokunnassa. Siinä selkeästi viitattiin siihen, että Euroopassa ei tarvita ainoastaan taloushallintoa, vaan myöskin hallintoa, joka keskittyy sisämarkkinoihin. Tämä mietintö on varmasti yksi tärkeä kulmakivi tässä. Tämä on kuitenkin mietintö, joka on ollut hyvin staattinen. On katsottu, onko jotain täytäntöön pantu, onko sitä noudatettu sitten korrektisti. Käytännön työssä niin on ihan täysin toinen kysymys. Puheenjohtaja viittasikin toisen asian, jonka aioin ottaa esiin. Tämä mietintö pitäisi yhdistää nyt muihin tekijöihin, joissa katsotaan direktiivien täytäntöönpanojen toteuttamista. Vastaavuustaulukot esimerkiksi, kuten Malcolm Harbour aivan oikein sanoi. Meidän pitäisi keskustella myös enemmän siitä, miten, no Solvitin osaltahan tämä toteutuu jo osittain, että tehokkuutta arvioidaan, katsotaan, mutta meidän pitäisi keskustella enemmän siitä, Tarvittaisiinko enemmän asetuksia, jotta saattaisiin lyhyempi täytäntöönpanokausi, yhtenäisempi menettely näin? Sopimusrikkomusmenettelythän koskevat sitä, että ei täytäntöönpanna, mutta entä se käytetäänkö sitä lakia oikein? Tämä rikkomuspaketti on esitetty pari viikkoa sitten. Tämä on tärkeä osa tätä työtä myös. Uskon, että komission on jatkettava tällä tiellä ja parlamentin on annettava tässä komissiolle tukensa. Kiitos paljon. And now I've got two other speakers. Kaksi puhujaa jäljellä. Rob Mose ja Roa Weiler ja sitten herra Busutel vielä lopuksi, koska vartijavalle neljä tarkoitus on alkaa lyhyt äänestys herra, Moksin, herra Foxin lausunnosta. Se pitää tänään vielä saada valmiiksi johtovalikuntaa varten. Rova Saldemose. Men, og øh, når vi nu havde tid, så valgte jeg øh, også lige at tage ordet for at understøtte kollegaerne. Kiitos puheenjohtaja. Nyt on oikea aika tukea kollegaamme Busuttilia. Meillä on mahdollisuus parantaa lainsäädännön täytäntöönpanoa tätä kautta. Ja munin liittyen täytyy todeta, että Tanskassakin meillä on tällainen munaongelma. Kuluttajille on hyvin vaikea ymmärtää, mistä tämä kaikki johtuu. Minulla olisi ehdotus valiokunnalle. Sen lisäksi, että me keskustelemme strategiasta ja näistä ehdotuksista, voisimme myös pohtia sitä, että järjestäisimme neuvoston kanssa näkemysten vaihdon. Jäsenvaltioiden toimivaltuuteenhan kuuluu se, että lainsäädäntö täytäntöönpannaan siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Eli heidän kanssaan voisimme tutkia, missä ongelmat ovat ja mitä voisimme yhdessä tehdä, jotta varmistaisimme sen, että kaikki toimisi paremmin. On muitakin kysymyksiä, tullikysymyksiä ja niin edelleen. Monissakin asioissa parannuksia olisi saatavissa, jos vain voimme vakuuttaa kuluttajat siitä, että yhtenäismarkkinat on heidän etunsa mukaista. Thank you very much. Kiitoksia, Stanrova Weiler. Ja lähdä gitter kollega Maja. Niin valitettavasti kollega Maja lähtee juuri salista. Ei kyse ole nyt ainoastaan Spetslestä, saksalaisesta nuudelista, mutta sanoisin vain edustaja Märille, että ymmärrän kyllä, että hän on huolissaan häkikanaloista Saksassa, mutta tämä ei ole ehkä ihan oikein. Hän ehkä tietää, mitä ajoinkin sanoa, mutta ei ole ehkä ihan oikein ottaa tällainen yksi esimerkki. Saksa on tässä toiminut oikein hyvin nopeasti ja melko hyvinkin pannut jotain, mutta jos ihan rehellisesti puhutaan, niin Hyvin usein Saksa on kyllä siellä alimman kolmanneksen joukossa. Ja on jäsenvaltioita, ei tietenkään Tanska, mutta muita maita, jos katsotaan tulostaulukkoa, niin aina on joku jäsenvaltio, joka ei ole korrektisti riittävästi tai ajoissa huolehtinut täytäntöönpanosta, joten mielestäni tässä jokainen istuu samassa veneessä. Minä toivoisin, kuten edustaja Schaldemose sanoi, Malcolm, että voisimme käydä strategista keskustelua joskus neuvoston kanssa. Koska päätöksenteossa nyt on mukana ja jättää sitten kätensä kokonaan eroon tuosta puolesta Olisi kai hyvä keskustella, miten sanoisin vähän avoimemmin, myöskin kansallisten parlamenttien kollegoiden kanssa, koska ainakin oppositio voisi ottaa tässä aloitteen itselleen ja kysyä, miksi hallituspuolueet eivät toteuta näitä päätöksiä. Ainakin oppositio voisi tällaisia kysymyksiä esittää. Minulla on sellainen tunne, että useinkaan kansalliset parlamentit eivät aja tätä Euroopan tasoa myöskään, joten lopulta olen edustaja Mairin kanssa samaa mieltä siitä, että ei se hyödytä mitään, jos me hyväksymme täällä hyvää lainsäädäntöä jatkuvasti, jos täytäntöönpano ei toteudu niin kuin sen tulisi jäsenvaltioissa. Eli meidän pitää nyt toimia monissa yhteyksissä. Neuvostokomissio myös, joka huolehtii sopimuksista. Useinhan komission pitää rohkeasti toimia ja kääntyä yhteisön tuomioistuimen puoleen. Näin on tehtykin, mutta minusta tuntuu, että nämä tapaukset ovat vähenemään päin. Ja kansalliset parlamentit vielä mukaan. Kiitos. Kiitos. Uh, well, I, um... Niin, niin merkille. Ja täytyy pyytää anteeksi tätä komissiolta, koska meillä oli hiukan ongelmia tässä ajoituksessa, koska me aloitimme jo kello 15 tänä iltapäivänä. Olemme iloisia, että teitä on kuitenkin näin monta komissiosta paikalla. Anteeksi, että en voinut vielä teitä esitellä. Te vähän nyt menetitte tätä keskustelua, mutta haluaisiko joku teistä ehkä esittäytyä meille? Rova Verhoven on paikalla uskoakseni. Onko pääosasto Marksista kuka ehkä tuntee tämän tulostaulukysymyksen ja voisi ehkä eh, esitellä asiaa ja esitellä tämän ryhmänne? Tämä on siis ensimmäinen keskustelu vasta asiasta. ja varmasti tulee välittämään teille tänään esille tulleet asiat. Kuka haluaisi siis teistä aloittaa? Yes, thank you, and uh, our apologies for... Kiitoksia, pyydän anteeksi, että tulemme myöhässä. Haluaisin esitellä kollegani teille vieressäni Veronika Rekovaskais. Hän on vastuussa sisämarkkinatulostaulusta. Minä itse, Anuska Janssens, olen tiimin johtaja Solvit-verkostossa komissiossa ja kollegani oikealla puolellani ovat Solvit-ryhmän jäseniä myös, joten tällainen ryhmä meitä on paikalla. Koska emme kuulleet, mitä olette täällä sanoneet alustuksena, on hiukan vaikea hypätä mukaan, joten me ehkä edelleenkin vain kuuntelemme. Jos teillä on kysymyksiä meillä, niin vastaamme mielellämme. I think that will be fine, but... Kuulostaa hyvältä, mutta tietysti ensi kerralla, kun herra Busutil esittelee mietintöään, niin silloin meillä on ehkä tilaisuus sitten saada teidät mukaan ja voit, saatte hiukan paremman kuvan mietinnön kehittymisestä. Ennen kuin herra Busotil saa puheenvuoron, herra Mayer halusi vielä lyhyen kommentin koskevan spetsillä kananmunia kenties vai sisämarkkinoiden tulostaulua. Niin, kiitos. Ihan pikku huomio. Me kaikki täällä valittelemme samaa, ettei täytäntöönpanna, että komissio ja neuvosto eivät tee mitään, jos sääntöjä noudateta. No totta kai kanne voidaan nostaa, mutta ainoastaan sitten kun määräaika on kulunut umpeen täytäntöönpanon osalta. Nytkin kannalla kysymyksessä esimerkiksi, kun me halusimme eläinten suojelua ja hyvin yksimielisesti tehtiin nämä päätökset, niin me tiedämme kyllä, että kahden kuukauden kuluttua siirtymäkausi loppuu. Ja me tiedämme, että ainoastaan 20 prosenttia on pannut, 80 prosenttia ei. Ei se meitä mitenkään auta, että vasta tämä määräajan loppumisen jälkeen – voidaan nostaa kanne. Kyllä tässä pitäisi voida puuttua kysymyksiin jo ennen kuin määräaika on kulunut umpeen, kun tiedetään, mikä tilanne tulee olemaan. Okay. Um, now then. Sitten herra Busutil. Ehkä voisitte nyt vetää hiukan piuhoja yhteen. Meillä on ihan vain pari minuuttia, neljä minuuttia itse asiassa. Ehkä tämä auttaa myös kollegojen jäseniä, jos lyhyesti tiivistätte tämän keskustelun. Ja sitten voidaan keskustella tästä aikataulusta myös. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluan kiittää kaikkia kollegoita heidän osallistumisestaan keskustelun. Viime viikolla komission jäsen Dali sanoi, että hänellä on melkomoinen pään kivistys näiden kananmunien suhteen, ja nyt ymmärrän miksi. Sisämarkkinoiden tulostaulu on hieno väline oikeastaan diplomaattinen tapa nimetä e, jäsenvaltioita, niitä, jotka ovat käyttäytyneet huonosti, ja muistuttaa niitä, että niiden täytyy kunnioittaa sitoumuksiaan. Tämä on diplomaattinen tapa tuoda esille syylliset niin sanotusti. Eli tämä on oikea keino, jos se johtaa siihen, että paremmalla tavalla jäsenvaltiot siirtävät kansalliseen lainsäädäntöön direktiivit. ei ole mitään huonompaa jäsenvaltion hallitukselle kuin se, että komissio esittää sen huonossa valossa tässä asiassa. Tsekin tasavallalla on nyt se kunnia, ikävä kunnia, että se on viimeisenä jonossa – kuitenkin sekin on saanut aikaiseksi huomattavaa edistystä, suurinta edistystä suhteessa viime vuosiin. Eli viimeinenkään tällä listalla ei halua jäädä viimeiseksi. Ja tämä osoittaa sen, että sisämarkkinoiden tulostaulu on hyödyllinen väline. Aivan niin kuin puheenjohtajakin aivan oikein totesi, kyse ei ole pelkästään lainsäädännön siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöön, vaan kenties vielä tärkeämpää on se, että – kuinka lainsäädäntöä täytäntöön pannaan. Minä itse tulen välimerellisestä maasta ja usein välimerisellä mailla on sellainen maine, että ne eivät riittävällä tavalla täytäntöönpane lakeja. Anekdootin omaisesti sisämarkkinakomissaari puhui jäsenvaltion ministerille ja kertoi hänelle tai kyseli, miksi sisämarkkinasääntöjä ei täytäntöönpanna. Ja ministeri vastasi, että no onhan ne jo kirjattu läkiin, pitääkö ne vielä täytäntöönpannakin? Minun oma maani on nyt listan huipulla ja toivottavasti se voi välittää sen viestin, että kyllä myös Välimeren alueen maat kunnioittavat sitoumuksiaan ja tekevät osuutensa tästä työstä ja kantavat vastuunsa. Selvästikin siis täytäntöönpano on äärimmäisen tärkeää ja tämä tietysti korostuu myös mietinnössäni. No sitten aikataulusta, puheenjohtaja. Näkemykseni on sellainen, että meillä on mietintö luonnos 24. tammikuuta ja sitten määräaika tarkistuksille on tammikuun lopussa 31. tammikuuta. Sitten me tarkastelemme tarkistuksia ja äänestämme myöhemmin valiokunnassa. Tässähän on vielä yli kuukausi aikaa, jolloin on mahdollisuus tavata varjoesittelijöitä, toivottavasti useampaankin kertaan, ja voin tavata myös komission tiimin sisämarkkinatulostaulun suhteen ja Solvit-tiimin niin, että voimme varmistaa sen, että olemme samalla aallonpituudella mahdollisuuksien mukaan. Meillähän on samat tavoitteet. Vielä kerran haluan kiittää kaikkia kollegoita osallistumisesta ja kovasti odotan yhteistyötä kanssanne. Kiitos. Good. Well, thank you very much indeed, Mr. Kiitoksia kovasti herra Busutil. Olen varma, että kaikki varjoesittelijät odottavat mielenkiinnolla yhteistyötä kanssanne ja kiitän vielä komissiota siitä, että tulitte paikalle ja odotamme teiltä myös jatkossa sitten ideoita, kun asia etenee. Nyt vuorossa seuraava kohta, Siihen menee vartti, koska meidän pitää tänään äänestää herra Foxin lausunnosta koskien vuosittaista EUn kilpailupolitiikkakertomusta. Ja koska täällä nyt on jäseniä paikalla, kiinnittäisin huomioon siihen seikkaan, että olemme tehneet jotakin muutoksia, viime hetken muutoksia tähän aikatauluun huomenna. Kiinnittäisin huomionne tähän. Koordinoiden kokous pidetään nyt huomisaamuna 11 2030 ja Rova Gebhardin esittely hänen työasiakirjastaan perustileistä 9.9.30 huomenna ja Rova Peresin mietintö kolmesta neljään keskiviikkoiltapäivänä. Tämä tarkoittaa sitä, että lopetamme keskiviikkona 16.30 eikä 18.30, kuten oli suunniteltu. Tänä iltapäivänä Minulla on kaksi asiaa, johon, tai kaksi, kaksi paikkaa, joihin pitää mennä. Ensinnäkin brittiministerimen tapaaminen, joka on julkista hankinnosta vastuullinen ministeri. Hän on ensimmäistä kertaa vierailulla tästä asiasta. Sitten edustan valiokuntaa johtoryhmän kokouksessa, jossa käydään transatlantista lainsäädäntöön vuoropuhelua. Tämä neuvostohan kokoontuu ensi viikolla. On tärkeää, että sisämarkkinavaliokunta sanoo asiansa näistä tärkeistä kauppakysymyksistä. Olen iloinen siitä, että täällä kaksi arvokasta varapuheenjohtajan paikalla, Eija Riitta Korhola aloittaa ja Bernet Vernieu jatkaa, Vernieu jatkaa sitten. Haluaisin vain esitellä Tulen tänne vain esittelemään komission jäsen Barnier 16.30, mutta Bernadette varmaankin sitten johtaa tätä kysymysvastausjaksoa, kun hän on paikalla. Ehkä Bernadette hoitaa tämän osuuden sitten. Tässä tämän iltapäivän suunnitelma sitten siirrytään äänestämään herra Foxin lausunnosta kilpailupolitiikka-aiheena. Hän voi nyt sitten jatkossa puolustaa tätä asiaa talousasian valiokunnassa. He äänestävät ilmeisesti huomisiltapäivänä siitä. Herra Fox, haluatte kommento- haluatteko te kommentoida ennen kuin äänestämme? No, you like to make progress and keep... Puheenjohtaja, tiedän, että haluatte edetä nopeasti ja pysyä aikataulussa, joten minä haluaisin vain kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat auttaneet kompromissien aikaansaamisessa. Olen varma, että edustaja Schwab ottaa hyvin huomioon meidän lausuntonsa, kun tämä mietintö on Ekonissa äänestyksessä. Tässä ainoat huomioni puheenjohtaja, kiitos. Okay, well I think there are a couple of points on the... Hyvä, muutama kohta äänestyslistalta näistä. Annan puheenvuoron aika monellekin ihmiselle tästä asiasta, joten ehkä menen nyt kuitenkin suoraan tähän äänestykseen. Ja jos teillä on kommentoitava, niin antakaa merkki minulle. Jos ollaan siis valmiita, emme varmaankaan tarvitse äänestyskortteja tässä äänestyksessä. Joten kohta yksi Tarkistus 1. Herra Paksiselta puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 2. Puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty myös. Sitten suullinen tarkistus. Tarkistukseen numero kolme. Herra Schwab on tehnyt tähän jotakin pieniä muutoksia verrattuna tähän, tähän painettuun tekstiin. Haluaisitteko lukea ja korjata tätä? I think we have tried to settle it in, on before. Me olemme havainneet tässä sanamuotovirheen. Monoproduct undertakings ja PK-yritykset, niin kuin komission varapuheenjohtaja Almunia on ilmoittanut. Vote on it. Okay. Sopiiko tämä suunnan tarkoitus kaikille puolesta? Sure we just needed a recount, I think. 13 thirteen. in favour. Those against. Vastaan. That's clearly carried. Selvästi hyväksytty. Tarkastus kolme raukeaa. Sitten tarkastus viisi Paksasilta puolesta vastaan hylätty selvästi. Tarkistus 4 Kankaanilta puolesta vastaan hylätty myös. Tarkistus 7 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Sitten kompromissitarkistus 1 Schwab tai Grotsa Bild ovat sitä mieltä, että heidän 2013 ei ole tässä kompromississa kunnolla mukana. Tarkoittaako tämä sitä, että haluatte hiukan siis muuttaa tätä? So my proposal... Ehdottaisin, että meidän pitäisi äänestää kompromissista, mutta ilman... Ensinnäkin tämä kompromissi näin esitettynä, ja sitten katsotaan, hyväksyttekö te tämän lisän, 13 lisänä. Eli kompromissi yksi puolesta. Ai ei ole sellainen. On the food supply chain. Also, Entschuldigung, also... Niin, anteeksi. En ole varjoesittelijä ryhmästäni, mutta minä en tunne tätä ehdotettua lisäystä, joten pahoittelen, mutta en voi nyt tuohon ottaa kantaa. Ei, ei tuo käynyt päinsä. Okei, Okay, well, I think... No äänestetään ensin tästä kompromissista tässä muodossaan. Kompromissi yksi puolesta, joka tapauksessa pitää äänestää siis puolesta äänet, vastaan äänet. Hyväksytty selvästi. Sitten kysymys kuuluu. Ehdotan sitä, että kohta 3a tai 13 äänestetään lisäyksenä ja katsotaan sitten, haluatteko tämän lisäyksenä hyväksyä vai ette. Tämä taitaa olla tilanne. ja sitten tarkoitus 13 niin kuin se on mainittu. Tämä se koskee elintarvikeketjua. Tekijät ovat sitä mieltä, että se ei kuulu kompromissi tässä muodossa. Rova Gebhardt. Pahoittelen, mutta tällainen asia pitäisi kyllä kertoa etukäteen. Kyllä tämä olisi pitänyt kertoa etukäteen. Emme me voi yksinkertaisesti esittää ensin äänestysluetteloa, se on valmisteltu jo sitten äänestyksen aikana tai näin muutetaan. Minusta ei pitäisi lähteä nyt tällaisia menetelmiä hyväksymään ja siksi minä vastustan tätä menettelyä, koska se ei ole sääntöjen mukainen. Meillä on omat sääntömme ihan riippumatta siitä, onko tämä tarkistus hyvä vai huono. I mean, I have, I have say, I, I don't want to have a lot of debate on niin en halua tästä liikaa keskustella. Tunnen kyllä sympatiaa Rova kohtaan. Mielestäni tämä ei ole niin tärkeä kysymys ja mielestäni tästä on kyllä varmaankaan keskusteltu varjoistelun kanssa. Jos ei heidän kanssaan ole keskusteltu ja sovittu, niin mielestäni ei ole oikea, että minä, oikein, että minä äänestytän siitä. Jos te haluatte lisätä nämä kohdat myöhemmin, silloin teille tulee tämä tilaisuus vielä ennen täysistuntoa. Siis tämähän on vain lausunto ekon valiokunnalle, talous- ja raha valiokunnalle, joten näin minä tässä päätän. Ja mielestäni Rova Gebhardt on ihan oikeassa ole. Oletin, että tästä on keskusteltu kaikkien varjostelijoiden kanssa. Ja jos yhden ryhmän tämä ei sovi, niin sitä tämä pitää tässä muodossaan hyväksyä. Osa 13 kyllä löytyy mielestäni jo tästä kompromissista. Mielestäni esittelijä on tässä ollut jo varsin antelias, näinkin. Joten eteenpäin. Ei, ei, en halua tästä enempää keskustella. Tämä on minun päätökseni. Mikrofoni. Well, go on then. Yeah. What... Olkaa hyvä sitten. Mikä on teidän työjärjestyspuheenvuoronne? Kertoisi säännöstä eikä tästä sisällöstä. My amendment voted. Minulla on oikeus siihen, että tarkistuksistani äänestetään, jos tämä ei ole mukana kompromississa. Saimme kello 11.30 äänestyslistan. Tulemme Tukholmasta paikalle. Lento kestää 2 tuntia 45 minuuttia. Sain lentokentällä tekstiviestin ongelmana on se, että saimme hyvin myöhään äänestyslistan, mutta ei tämä ole meidän vikamme. Ei meitä voi siitä syyttää, että me saaneet sitä aikaisemmin. Ei ollut fyysisesti aikaa tehdä mitään ennen tätä hetkeä. Sain tämän tekstin eteni kello 15 ja silloin kaikki olivat jo täällä salissa paikalla. Tässähän on menettelytapa-ongelma, puheenjohtaja. Se ei ole se, että me olemme myöhässä, vaan ongelma on se, että äänestyslista saapuu myöhään – me emme katso, että tämä tarkistus 13 on osana kompromissia. Kyseessä oli minun mietintöni vähittäismarkkinoista ja minusta, minulla on oikeus puhua tästä. Meillähän ei ole ristiriitaa itse sisällöstä, me olemme tästä jo keskustelleet. Haluaisin muistuttaa kollegoille, että menettelytavan kannalta ei ollut mahdollista välittää tätä aikaisemmin sisällöstä ei ole ristiriitaa, joten en ymmärrä, miksi emme voisi äänestää 13 uutena ja erillisenä tästä kompromissista 13. Todellakin arvostan, jos kollegat tutkisivat tätä vielä uudemman kerran. Well, I mean, I'm told by the secretary that the vote... Niin kertoo minulle, että tämä oli perjantai-iltapäivänä jo saatavissa kyseinen äänestyslista. Sitten näittekö sen itse tai että niin se on oma asiansa. No katsotaan että voidaanko tästä löytää kompromisseja. Tämä sitten riippuu muiden ryhmien halukkuudesta olla yhteistyössä teidän kanssanne muutoin. Minä en voi tätä hyväksyä joka tapauksessa. Osa teidän tarkistustanne 13 on jo mukana kompromississa, näin itsekin myös sitten. Minun ymmärtääkseni te haluatte yhden lisäkohdan teidän kompromissistanne, teidän tarkistuksista, jota ole vielä lisätty. Se lisättäisiin lisäyksenä kompromissiin. Sehän on siis se varsinaisesti suullinen tarkistus, jos nyt luen sen. Ja sitten katsotaan, vastustaako joku. Ai te vastustatte, no siinä tapauksessa en voi sitten näin tehdä. Näin, es... Ei, kyseillä nyt sisällöstä, vaan menettelystä. Menettelyä ei voida näin muuttaa. Yhä useammin olen huomannut viime aikoina – juuri EPPn puolelta sen, että sovitaan kompromisseista ja sitten yhtäkkiä halutaan erillisiä äänestyksiä tai sulisia tarkistuksia jälkikäteen. Ja näin ei voida tehdä luottamuksen hengessä työtä. Meillä on mahdollisuus tehdä tämä toisessa valiokunnassa vielä tai ottaa tämä esiin täysistunnossa – ja silloin voidaan tehdä vastaavat tarkistukset, mutta minä en hyväksy tänään sitä, että vielä avataan tämä kompromissi, josta on sovittu kesken äänestyksen ja lähdetään siitä keskustelemaan uudestaan. Se ei kerta kaikkiaan käy päinsä. Well, I mean on that basis... No, tältä pohjalta pelkäänpä etten pysty tässä nyt näin toimimaan ja teidän pitää esittää tämä tarkistus te voitte välittää sen herra Foxille ja yrittää saada sen mukaan talous- ja rahaaseen valiokunnassa. Ihan vaan muistuttaisin, että minun ymmärtääkseni kompromissista sovittiin EPPn vastuullisten toimesta viime viikolla torstaina. Joten olen pahoillani, jos teillä ei mielestäni ollut tarpeeksi aikaa, mutta sihteeristö on kyllä toiminut aivan asianmukaisella tavalla tässä asiassa, joten eteenpäin. Nyt sitten tarkistus 14 Rova Gebhardilta. Kohta kohdata äänestys. ECR-ryhmä on pyytänyt, se näkyy teidän äänestyslistastanne. Joten ensimmäinen osa puolesta vastaan. Äänestääkö EPP mukana? Vai äh, oletteko te lakossa lopun ajalta? No puolesta vastaan. Ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan Hyväksytty myös. Sitten vuorossa tarkistus 15 puolesta vastaan. Aika tiukan näköinen tulos, täytyy ilmeisesti laskea. Palataanpa alkuun puolesta äänet. Those against. Vastaan. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, eleven. So that's a tied, 11-11, so it falls. 11-11 tasapeli, joten se raukeaa. Sitten 21 tarkoitus puolesta vastaan hylätty. Kompromissi numero kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Vuorossa 24 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten poisto, herra Saavinin mietintö 25 puolesta vastaan hylätty. 26 busoilta puolesta Pitää laskea jälleen tiukan näköinen tulos puolesta, 26. It's 11 against. 11 in favour, those against? Vastaan äänet. I think it's 11, 11 again. six, seven, eight, nine, ten. Mrs. Corley isn't voting since ten. So that's tied. Uh, so that falls. Tasatulos, joten tämäkin raukeaa. Sitten 27 puolesta vastaan hyväksytty. 29 puolesta vastaan hyväksytty. 30 puolesta vastaan hylätty. 31 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. 33 puolesta vastaan hylätty. 35 puolesta vastaan hylätty myös. 36 puolesta vastaan hylätty. 37 kohta kohdalta äänestystä pyydetty ECRstä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty selvästi, toinen osa puolesta those against vastaan. As again, Sus. Mm. Uh, were you writing in favour, Mrs. Le Grip, were you? That's 11-11, so that's... 11-11 tulos. Mm, Raukea tai hylätty. 38 puolesta vastaan. Hylätty myös. Nyt sitten äänestämme koko lausuntoluonnoksesta puolesta You don't because we'll see who's against and So we haven't. Those against? Vastaan. Tyhjää. 21 puolesta. Yksi tyhjä ei vastaan ääniä. Kiitoksia kovasti. Ja voitte sitten puolustaa tätä asiaa, niin talous- ja rahasen sitten Schwab. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Totta kai hyväksymme tämän päätöksen, onnettelemme edustaja Foxia, mutta tämän, sanoisin, että tänä aamulla demariryhmä pyytää myös suuresta äänestystä ja se käy huomisaamulla ja se on mahdollista vain jos kaikki sovimme. Totta kai edustaja Gebhardt, sosiaalidemokraattien myöhään tekemät ehdotukset huomenna joudumme hylkäämään, koska me emme halua, että ei noudateta sääntöjä. Puhutaan täällä myös luottamuksellisuudesta, siitä miten luottamusta herättäviä osapuolet täällä ovat. Ehkä pitäisi ajatella välillä vähän enemmän myös sisältöä. En erityisesti halua täällä nyt rauhaa häiritä, uskon, että hoidatte tämän asian itse. Iblin ihan nopeasti. Niin kuten sanoin, huomenna tehdään ehdotuksia suulliseksi tarkistuksiksi, mutta kuten sanoitte, te jo tiedätte, te jo tiedätte tästä asiasta. Tänään oli kyse siitä, että menettelyä haluttiin muuttaa kesken äänestyksen ilman, että on kerrottu koordinaattoreille tai varjoesittelijöille – ja tämä on kyllä ihan eri asia, näin haluaisin väittää. Right. I just hope that... Uh, niin toivon vain, että jatkamme yhtä hyvin kuin aikaisemminkin. Pidämme samasta kaikesta kiinni. Muistan vain siitä, että haluamme ajoissa äänestyslistat. Teidän pitää olla mukana tässä prosessissa. Tämä on tästä oppina. Sitten Jarita jatkaa puheenjohtajana ja minä tapaan teidät hiukan myöhemmin. Okay, good afternoon. We now move on and... Uh, eh, yeah. No niin, hyvää iltapäivää. Siirrytään eteenpäin. Asuntomaisuutta koskevat luottosopimukset on seuraava aihe ja annan esittelijälle puheenvuoron. Edustaja Lehner, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau äh, Vorsitzende. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitos paljon. 1997 tarkistusta on esitetty minun mietintöön, ja me olemme käyneet varjoesittelijöiden kanssa keskustelua vähän aikaa sitten, ja noin puoleen päästiin näistä tarkistuksista. Pari yleistä huomiota. Minähän jo aluksi sanoin, että minä en halua laajentaa niitä puitteita, jotka komissio on esittänyt. Minä haluaisin oikeastaan tiukempia. Useat kollegat, puheenjohtaja myös, halusivat oikeastaan vähän leikata komission ehdotusta. Tunnen sympatiaa. Minun mietinnössäni olen pyrkinyt olemaan vähän kultaisella keskitiellä, jotta saisin aikaan mietinnön, joka voisi saada laajan hyväksynnän. Kuitenkin useat kollegat halusivat laajentaa ehdotusta hyvinkin paljon, kuten Sesperedon esitys Ekon valiokunnassa. Monet ehdotukset ovat sisällön kannalta ihan hyväksyttäviä, mutta eivät siinä mielessä, että tämä tulisi lainsäädäntöehdotukseksi. Tässä on sellaisiakin asioita, joista en ole ihan varma, voitaisiinko tämä jotenkin nähdä koko Euroopan osalta, mitkä vaikutukset olisivat? Kansallisesti voitaisiin näin katsoa, tai jos kollega erityisesti on käsitellyt jotain aihetta, niin totta kai voitaisiin ajatella, että valkoinen kirja tietystä aiheesta olisi ihan paikallaan, mutta ihan suoraan sanottuna, mehän haluamme aina komissiolta perinpohjaisia tutkimuksia ennen kuin puollamme ehdotuksia, aloita, jotka ovat ihan uusia – sellainen asia, mikä on ihan hyvä jossain maassa, voi mennä ihan mönkään toisessa. Esimerkki. Tämä varmasti koskee monia. 205 tarkistus, artikla 9a. Alkopaus kielto. Tämä on varmasti ihan hyvä ajatus, mutta esimerkiksi Saksassa on olemassa sellainen liikemalli, yli 10 miljardia euroa vuosittain liikevaihtoa, jossa tarjotaan tietyn pankin tai säästökassan yhteydessä tiettyä luottomahdollisuutta. Meidän pitää ajatella ennen kaikkea kuluttajia, kuluttajia ikään kuin pieniä kansalaisia, jotka kärsisivät tällaisen säännön esittämisestä, ainakin omassa maassani. Enkä tiedä siis, oltaisiinko näin oikealla tiellä. Eikö meidän pitäisi pysytellä nyt niissä puitteissa, jotka komissio on esittänyt, ainakin suurin piirtein? Monien tarkistusten yhteydessä on varmasti paljon hyvää sisältöä, mutta en tiedä voidaanko näitä kaikkia asioita määrällä Euroopan tasolta. Eikö tässä pitäisi puuttua lähinnä, jos ongelma kansallisella tasolla on, niin puuttua kansallisella tasolla. Ja lopulta jotkut tarkistukset eivät ole minun mieleeni siksi, että ei nyt sisältö sinänsä ole väärä, mutta ne eivät kuulu nyt ihan tähän lainsäädäntöön. Sanoin ensimmäisessä puheenvuorossani, ja tämä on edelleen mielipiteeni, että meidän pitäisi välttää kaikkea sellaista, mikä kun on kyse samasta asiaalasta, joka tässä eroaa kulutusluottodirektiivistä. Ei voida nyt olettaa, että jos samassa tapauksessa on ikään kuin kaksi erilaista lainsäädäntöä voimassa. Aikaisemminhan juuri puhuttiin eurooppalaisen lainsäätäjän tehtävästä ja pitäisi pohtia myöskin sitä, mitä oletetaan, että kansalliset lainsäätäjät voivat täytäntöönpanna. Täytäntöönpano voisi olla hyvin hankalaa. Totta kai ymmärrän, ettei kiinnitysluotto ole sama kuin mikä tahansa kulutusluotto, mutta tässä pitäisi puhua eri asioista ainoastaan silloin, kun se on ihan joku eri asia tai se on tarpeen muuten. Huomaan, että monet haluavat poistaa paljon delegoituja säädöksiä. Mutta tämä asia on Ekonin käsittelyssä, eikä tätä direktiiviä voida katsoa ainoastaan kuluttajasuojan kannalta, eikä pitäisikään, vaan pitää katsoa myös keräytysvakautta, johon on pyrittävä. Ekonissahan lähdetään osittain siitä ja meidän pitää keskustella tästä tietenkin keskenämme. ja Ekonissa halutaan kokonaisvastuu tästä. Sitten muutama asia tarkemmin. Soveltamisala kollega Fox ja muutamat muut kollegat ovat halunneet rajata soveltamisalaa. Osittain olisin kanssanne samaa mieltä, mutta toisaalta tässä mennään mielestäni vähän liian pitkälle. Kollega Foxin ehdotuksen mukaan olisi niin, että ainoastaan itse käyttämänsä asunnon tai kiinteistön osalta voidaan tämä luotto saada. Tämä, tässä mennään liian pitkälle nyt, kun koko rahoitusmarkkinoiden vakauskysymystä pohditaan. Mutta minä olen tekstissäni sanonut, että ei puhuta luotoista yli kahden miljoonan arvosta. Tämä on todella erittäin laaja soveltamisala – mutta soveltamisala voi olla erilainen vähän eri jäsenvaltioissa. Mielelläni olisin halunnut, että puhuttaisiin kiinnitysluotoista, kun tässä puhutaan sellaisista luotoista, joista sovitaan, vaikka kyse olisi liikehuoneistosta, joka vuokrataan. Joka tapauksessa olisin sitä mieltä, että vähän rajoitettaisiin tätä siksi, että jos viisi parhaiten tienavaa investointipankkiiria lähtee toteuttamaan jotain hanketta, niin tämä direktiivi voi olla heille eduksi, eikä se ole varmaankaan nyt ihan tarkoitus, kun puhutaan rahoituksen vakaudesta, mutta nämä asiat voidaan ehkä ratkaista myös muualla. Ja sitten jo, jossain tarkistuksessa haluttiin, että aina mainitaan, että kyse on vähemmäisharmonisoinnista ainoastaan omassa tekstissäni esitin, että perusteluissa, jos ajatellaan ehdotusta, että tämä olisi lopullinen varsio, tässä jäisi ehkä vain kaksi kolme seikkaa paikkaa silloin, jotka on esitettävä todellinen vuosikorko ja e- ennalta annettavat tiedot. Ja tuo kolmas ei muistu nyt ihan mieleen, mutta vähemmäisharmonisoin niin osalta mielestäni voitaisiin jättää tämä tähän. Sitten uudet määritelmät. Mielestäni määritelmien osalta pitäisi pitää kiinni myöskin siitä, mitä kulutusluottojen osalta pidettiin kiinni. Koko tämä ala on hyvin monimuotoinen ja minä olisin sitä vastaan, että jokaisen kiinnitysluoton osalta pitää löytää jonkin tällainen riippumatin välitaho avuksi. Se ei ole aina tarpeen, joskus se on tarpeen, mutta ei aina. Eli tilanteen mukaan tämä asia voitaisiin jättää kyllä vapaan kilpailun varaan. Ei siis niin, että pakotettaisiin jokaisen kiinnitysluoton osalta se, että arvioidaan tämän kiinteistön arvo tai että luottokelpoisuus arvioidaan vielä jonkun kolmannen tahon puolelta, niin tämä kyllä johtaisi siihen, että luotot kallistuisivat valtavasti, eikä tämä olisi nyt ihan kädenkäänteistä mahdollistakaan, vaan tämä niin järjestelmän rakentaminen veisi vähän aikaa, mutta ei se olisi kuluttajan etujen mukaista, kun se maksaisi rahaa. Minä en sinänsä vastusta sitä, että, että viranomaisia, mutta niitä ei tarvitse ehkä laatia nyt lisää. Kohdassa viisi kuluttajan etujen, parhaiden etujen mukaan. Jos ajatellaan, että No totta kai luottolaitosten pitäisi toimia luotettavalla tapaa, mutta kuluttajan etujen mukaan ei kai oikeastaan luoton antaja tässä toimi lähinnä kuluttajan etujen mukaisesti. Ja sitten puhutaan mainonnasta, en tiedä miksi tämä pitäisi kokonaan poistaa ehdotuksen mukaan, mutta voisin tukea jotain leikkauksia ja markkinoinnin mainonnan osalta – Kohta yhdeksän perumisoikeus. Tässä pyritän, pyrin tekemään ehdotuksen. Tähän on tehty monia ehdotuksia. Pitäisi huolehtia siitä, että kuluttajalla on aikaa harkita uudelleen, harkita ehkä tarjousta, mutta joskus rahaa tarvitaan välittömästi. Katso, miten tämä voitaisiin kaikki saada kompromissiin mukaan. Sitten tuo koplaamiskielto 9a, siihen olen puuttunutkin. Tosiasiallinen vuosikorko pitäisi pitää kiinni siitä, mitä nyt on esitetty yhtenäisyyden mukaan. Kohta 14 luottokelpoisuus. Mielestäni on ihan riittävää, että tämä on kulutusluottodirektiivin sääntöjen mukaisesti. Artiklassa 14 komission ehdotuksessa ja komissio on selittänyt, että tämä olisi tärkeää. Puhutaan siitä, että jos luottokelpoisuuspäätös on kielteinen, niin voidaan sanoa, että luotto ei myönnetä. Mutta että puututaan tässä jo myönnettyyn luottoon, niin tämä olisi hankalaa, jos ajattelen tässä, miten luottoneuvonantaja toimisi, jos huomataan, kun tällainen luotto kelpoisuustutkimus, sehän on vähän hankala joskus, onko vai eikö. Ja epäselvissä tapauksissa tämä voisi johtaa siihen, että luottoa ei saada. Minun mielestäni tämä pitäisi poistaa, niin kuin jotkut kollegat ovat esittäneet, tai sitten se esitetään niin kuin minä olen tehnyt vähän toisenlaisen sanamuodon muodossa, että instituutti voisi olla ikään kuin tällainen valvova viranomainen mutta että se ei voi antaa tällaista kokonaiskieltoa, joka jotenkin tekisi tyhjäksi tällaisen luottosopimuksen, joka on solmittu. Ehkä vielä tärkeistä kohdista artikla 18. Tässä eri kollegat, myös minä, olemme oikaiset tätä. Ja mielestäni Olosuhteet nyt jäsenvaltioissa todella ovat hyvin erilaiset. Saksassa yli 80 prosenttia kaikista kiinnitysluotoista ovat kiinteäkorkoisia. Ja jatkuvasti tuomioistuin käsittelyssä on, on kysymyksiä, jotka liittyvät tähän. Minä en haluaisi enempää rajoituksia tähän Enemmän pitäisi ehkä pohtia sitä, ilmeisesti edustaja vaikka on esittänyt sen, miten tämä on. Toisessa tapauksessa, jos halutaan ennenaikaisesti maksaa luotto takaisin, niin tästähän on etua, jos korot ovat nousseet sillä välin. Eli eikö tällainen myöntäinen korvaus käänteisesti voisi tulla asiakkaan eduksi. No, tai jos ei ole kärsitty sitä, että korko on muuttunut, niin silloin ei siinä tapahtuisi, mutta että tästä voisi hyötyä sekä pankki että kuluttaja, sitä voitaisiin pohtia. 18a, Marvio, en puoltaisi sitä. Ja sitten aikataulusta. Minä oikein tiedä, mitä kollegat, ei täällä meidän valiokunnassamme, vaan muuten haluavat ei tässä tarvitse ehkä mennä kuutta vuotta, kuten kulutusluottodirektiivin osalta, mutta jos ihan olisimme toimineet komission raameissa, tai haluaisimme ottaa ehkä tiukemmankin tekstin ja tehdä jotain uutta viiden vuoden kuluttua, niin voisin pitää tätä mahdollisena, mutta nyt pidän ihan poissuljettuna sitä, että kun ajatellaan näitä aiheita, jotka ovat esillä Ekonissa ja täällä kaikkia muita aiheita, jotka on otettu esiin, niin pitäisin epätodennäköisenä, että tämän vuoden loppuun saadaan päätöksen. Varjoesittelijät olivat sitä mieltä, että edes joulukuuta ei pitäisi äänestää, vaan että tässä tarvitaan vielä harkinta-aikaa. Ekonhan tässä painostaa vähän, en tiedä oikein miksi. En ihan tätä nyt ymmärrä sitä en oikeastaan ymmärrä ylipäätään. Parlamentin pitäisi ottaa aikaa hoitaa ensimmäinen käsittely kunnolla, mutta keskusteluihin Ekonin kanssa haluaisin myöskin tässä meidän valiokuntamme kannan, voistaisinko tehdä niin, että ei äänestetä viides joulukuuta. Tässä kaikki minun osaltani. Kiitos puheenjohtaja. Um, I have to warn you, uh... niin, kiitos. Minun täytyy varoittaa kaikkia siitä, että meillä on tiukka aikataulu. Meidän pitää noudattaa aikataulua, koska komission jäsen Barnier on tulossa. Meidän on otettava hänenkin aikataulunsa huomioon, joten annamme varjoesittelijöiden puhua niin kauan kuin se on nyt mahdollista. Ja no, no, ensimmäisenä, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää edustaja Lähneriä Kyseessähän on erityisen herkkäluonteinen aihe. Vaikkakin esittelijä esitteli hankettaan aika yksityiskohtaisesti, olen kuitenkin hieman pettynyt. Meidän täytyy pitäytyä valiokuntamme toimivaltuuksien puitteissa, eikä tallata talousvaliokunnan varpaille. meidän täytyy muistaa myös kulutusluottodirektiivi, mutta se ei pelkästään riitä, että linjaamme tämän hankkeen sen kanssa yhteensopivaksi. Nythän on ehdotettu direktiiviehdotusta, joka koskee nimenomaan kiinnitysluottoja. Ja ne eivät ole mitään tavallisia kulutusluottoja. Ja tähän on oikeastaan kaksi perussyytä. Ensinnäkin luottoaika kulutusluotoissa – asunto luotoissa. korjaan vielä, kulutusluotot ovat varsin lyhyitä, mutta asuntolainasopimukset ovat jopa 15-25-vuotisia kestoltaan. Ja toiseksi systeeminen riski näissä kiinnitysluottosopimuksissa osoittaa kyllä sen, että nämä luotot ovat erityisluonteisia – Omassa ryhmässäni katsomme, että kiinnitysluottosäännöissä pitää huomioida sen erikoispiirteet. Kuluttaja täytyy suojella yhä paremmin väärinkäytöksiltä ja toisaalta täytyy ehkäistä maksuongelmia. Täytyy muistaa myös se, että myös pienituloisemmilla kuluttajilla on oltava mahdollisuus hyötyä näistä lainoista ja saada, saada niitä. Tässä lausunto on varsin arka tietyissä äh, kommenteissaan. Tiettyjä käytäntöjä on saatava lopetetuksi, koska ne ovat äh, väärinkäytöksiä suhteessa kuluttajaan, joka joutuu tässä ikään kuin vangiksi, luotonantajan vangiksi. Jos kuluttaja haluaa maksaa ennalta takaisin luottonsa, niin maksut ovat niin suuret, että ei hänen kannata niin tehdä. Ja silloin kun kyseessä on kuluttajalle myönnetty asuntolaina, niin hän sitten haluaisi, eh, että kuluttaja eh, teki, tekee myös vakuutussopimuksen, jotta voisi saada sitten paremmilla ehdoilla tätä asuntoluottoa. Luonnollisesti tämä vaikuttaa myös luottotarjontaan ja siihen tarjoukseen, joka asiakkaalle tehdään. Haluaisin tekstiin, direktiivitekstiin näitä konkreettisia asioita, jotka tasapainotteisivat tilannetta kuluttajan ja luotonantajan välillä. Kiitos. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mr. Kreutzmann, would you like to speak on behalf? Ja, Haluaisitte käyttää puheenvuoron? Äh, niin, puhun ihan lyhyesti, koska kello on niin paljon. Monet asiat saavat tukea esittelijän puheenvuorosta ja kun tässä on tarkoitus lykätä lopullista äänestystä, niin kollega Busoi voi olla mukana varmasti luottamuksen hengessä työstämässä kompromissitarkistuksia. Kiitos. Okay, thank you. Madame Rühle, bitte. Moment, jetzt viel... Ähm. Kiitos paljon. Minäkin haluaisin esittelijää, varjoesittelijöitä. Minä tuen sitä ehdotusta, että meidän pitäisi pyrkiä siihen, että ei äänestetä 5. joulukuuta, koska jos ajatellaan, miten paljon tarkistuksia on tehty ja sitä, mitä vaikutuksena näitä tarkistuksia voisi olla, pitäisi tarkkaan katsoa, voitaisiinko kompromissia saada aikaan. Tätä pitää tarkastella vähän perinpohjaisemmin. Minä henkilökohtaisesti suhtaudun alun perin hyvin skeptisesti tähän direktiivin, kun ajatellaan – mitä turbulenssia on ollut joissain jäsenvaltioissa. Kehitysvaltojen osalta joissain jäsenvaltioissa, ei koko EU:ssa, mutta joissain jäsenvaltioissa pidän tätä ongelmallisena, kun on voitu jo todeta, kun otimme kantaa vihreään kirjaan, että jäsenvaltioiden kesken on suuria eroavaisuuksia ja että kuluttajat elävät erilaisissa kulttuureissa siinä, miten näihin luottoihin suhtaudutaan. Eli tässä ei nyt kannata lähteä liian tiukkaan sääntelemään EUn tasolla. Minä olen todella sitä mieltä, että meidän pitäisi pitää vähimmäisharmonisoinnista kiinni. Ja delegoidut säädökset pitäisi poistaa mahdollisuuksien mukaan. Tähän mennessä on hyvin vähän tällaisia kiinnitysluottoja, jotka ovat rajat ylittäviä, eikä se ole mielestäni tarpeenkaan, että tässä yhteydessä – liian pitkälle lähdetään eurooppalaisten sääntöjen varoissa. Pitäisi nyt hoitaa lähinnä näitä peruskuluttajaoikeuskysymyksiä. Ehkä viiden vuoden kuluttua voitaisiin tehdä lisäaskel, mutta nyt pidän sitä liian varhaisena. Olen myös sitä mieltä, että joidenkin ehdotuksen osalta tarvittaisiin vaikutusten arviointi, koska me pystyt täällä ylipäätään arvioimaan, miten tämä vaikuttaisi eri jäsenvaltioiden kiinnitysluottomarkkinoihin enkä halua tehdä tällaisia päätöksiä ilman kunnollista taustatietoa. Kiitos. Thank you. And Mr. Fox, please. Edustaja Fox, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos edustaja Lehnerille työstä tämän lausunnon parissa. Ja kiitos myös viime viikon hyödyllisestä yhteistyöstä. Olen Ruulen kanssa samaa mieltä siitä, että kiinnitysluottomarkkinat eivät ole vielä rajat ylittävät, ylittäviä markkinoita. Eli todellakin hän viittasi delegoituihin säädöksiin ja tästä olen samaa mieltä. Lene on samaa mieltä näkemyksistäni sen suhteen, että tästä direktiivistä pitäisi nimenomaan poistaa sellaiset luottosopimukset, joilla hankitaan kiinteistö, joka aiotaan laittaa vuokralle. Kyse ei ole myöskään luoton hankkijan tuloista. Sen takia minusta nämä asiat täytyy jättää tämän direktiivin ulkopuolelle. Vielä toinen kommentti. ESIS-asia. Monet jäsenvaltiot, mukaan luettuna omani, omaavat jo standardoidun tietolomakkeen, joka toimii. Kuluttajat saavat ansaitsemansa suojan. Ja näin ollen, jos ryhdyttäisiin käyttämään eurooppalaista standardikaavaketta, niin ei, ei tämä toisi mitään lisäarvoa, vaan toisi vain lisäkustannuksia. Kysyn kollegoilta, kenen edun mukaista tämä olisi? Onko se komission edun mukaista niin, että komissio voi sanoa, että taas on yksi planketti standardoitu, vai onko se brittikuluttajien etujen mukaista? Ei varmaankaan, eikä myöskään rahoituslaitosten Isossa Britanniassa. Ja olettaisin, että sama tilanne toistuu myös muissa jäsenvaltioissa. Toki meillä voi olla tällainen eurooppalainen standardoitu, standardoitu lomake, jota jäsenvaltiot voivat käyttää, taikka sitten käyttää omaansa jo olemassa olevaa. Tässä tapauksessa kyse pitäisi olla kuluttajien suojasta, eikä standardoinnista pelkästään sen itsensä takia. Niin, että joku komissio laittaa raksin ruutuja ja tuntee päivänsä pelastetuksi. Olen Lennerin kanssa samaa mieltä siitä, että ei pidä pyrkiä tähän joulukuun äänestykseen. En tiedä, miksi talousvaliokunta haluaa niin kiireellä tätä asiaa ete- eteenpäin. Varmasti varjoesittelijät ovat kanssanne samaa mieltä tästä asiasta. Kiitos. Okei, okay. then any other speakers? Selvä, onko muita puheenvuoropyyntöjä? Haluatko joku vielä käyttää puheenvuoron? Jos ei, niin annan puheenvuoron komission edustajalle. Jennifer Robertson, olkaa hyvä. Hello, thank you very much. Um... Hyvää iltapäivää. Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti, koska ilmeisesti komission jäsen tulee ihan kohta tänne paikalle. Ihan muutama kommentti Yritän olla toistamatta kommentteja, joita Filip Peli esitti viime kerralla täällä ollessaan. Me selitimme selkeästi uskoakseni, minkä takia ja olemme sitä mieltä, että on välttämätöntä seurata suuntaista jossakin kysymyksessä jossakin kohdin taas on välttämätöntä toimia eri tavoin. Ehkä muutama asia pääkysymyksistä, joista tänään puhuttiin ensinnäkin siitä, että sidottaisiin rahoituspalvelutuotteet ja kiinne kehitysluotot. Voisimme ehkä suhtautua myönteisesti tarkistuksiin, jotka estävät sen, että siitetään, rahoit, liitetään tähän rahoitustuotet, mutta meidän pitää kyllä huolellisesti tutustua sanamuotoon ja mahdollisesti asettaa poikkeuslupia joillekin tuotteille, joillakin alueille, joten meidän pitää tarkastella sitten tätä parlamentin loppulistaversiota. Mitä tulee harmonisaation tasoon. Uskomme, että olemme esittäneet erittäin tasapainoisen kohdennetun ehdotuksen, jossa on maks- maksimiharmonisaatio joissakin kysymyksissä, APR 7 kysymyksissä ja sitten olemme pyrkineet kohdentamiseen. Sitten samalla monet säädökset liittyvät periaatteelliseen harmonisaatioon. Tämä jättää jäsenvaltioille riittävästi joustovaraa täytäntöönpanokysymyksissä. Tässä mielessä uskomme, että meidän ehdotuksemme on varsin oikeasuhtainen. Tässä taisi tulla kaksi pääkohtaa. Herra Fox ehkä haluaisi minun sanoa jotakin esiksestä, mitä tulee esikseen. Tähän standardi formaatti formaattiin. Mistä tässä pitäisi pyrkiä maksimiharmonisaatioon, tulee muoto, mutta toinen osa nämä suuntaviivat, koskien täytäntöönpanoa ja miten tämä kaavake täydennetään. Tämä jättää huomattavasti liikkumavaraa ja todennäköisesti sitä tulee koskemaan minimiharmonisaatiotaso. Olemme ryhtyneet vaikutusarvion laatimiseen. Se on riippumaton vaikutusarviointi. Siinä on analysoitu hyötyä ja kustannuksia jokaisen jäsenvaltion kohdalla. Voin keskustella teidän kanssanne ja näyttää teille tämän tutkimuksen tuloksia, mutta tulokset ovat sellaisia, että ehdotus toisi huomattavia etuja eurooppalaisille kuluttajille kautta linjan. No niin, te voitte sitten... Not. Niin, te voitte sitten päättää tästä asiasta. Sitten herra Lehner. Da, please. Haluatteko vielä tiistää? Ganz kurze Bemerkung. Ich will sagen, äh, Pari lyhyttä huomiota. Olette totta kai ihan oikeassa niihin, miten pitkä luottoaika on ja niin edelleen. Mitä johtopäätöksiä tähän, tästä voidaan vetää, että siksi ei olisi tarpeen yhtenäistä eu tasolla. Minä kirjasin tänne tarkistukseni, mitä vakuutuksiin tulee. tätä voitaisiin puoltaa mahdollisuuksien mukaan. On sellaisia luottoja, jotka myönnetään, jos tähän liitetään vakuutus, mutta ihan totta, jos kuluttaja haluaisi valita toisen vakuutuksen, sen pitäisi olla mahdollista ja silti pitäisi voida tämä todellinen korko laskea näiden sääntöjen mukaan. Kiitos vielä kollegoille puheenvuoroista. Kaiken otan vielä harkintaan, herra Fox, myös mitä komissio sanoi esis lomakkeeseen. Haluaisin sanoa, että delegoitujen säätösten poistaminen ei tässä ole epäluottamuslause komissiolle. Hyvää tahtoa on siihen luota, mutta minun mielestäni lainsäätäjän itsensä, myös tämän parlamentin, pitäisi voida pitää kiinni omista kannastaan. Ei tässä ole kyse niinkään siitä, etteikö komissio olisi luotettava kumppani, mutta kyllä lainsäätäjän pitäisi itse huolehtia myöskin riittävästä avoimuudesta tässä. Kiitos oikein paljon. Pyytäisin sihteeristöä Minulla ei ole tässä nyt tätä aikataulua ja IMKON kokouskalenteria, mutta ehkä sihteeristö voi tehdä ehdotuksen. Ehkä vielä yksi kokous varjoesittelijöiden kanssa ja sitten voitaisiin saada aikatauluehdotus. faire lettre à Madame, à Madame Bose. Excusez-nous, on a un petit problème technique. Euh... pieni, tulkkausta. Niin on ollut 5. joulukuuta ilmeisesti on äänestyksessä ongelma, koska tässä on varsin lyhyt aika meillä, ellei sitten Ekon äänestä 19.20. joulukuuta Kuuta, joten tässä on vähän aikaa. Ja sitten ehdottaisin, että varjoistelijat ehdottivat tällaista tiettyä aikarajaa ja lähetetään kirjerova Bolsille, joka johtaa Ekon valiokuntaa, ja katsotaan, voisiko hän lykätä heidän äänestystään tammikuulle. Sopisiko tämä teille? Sitten me voisimme äänestää hiukan myöhemmin. Insofin. No, lisäisin, että kyse minusta, vaan kaikista kollegoista, jotka myös halusivat tätä mutta haluaisin mielelläni, että tämä voitaisiin hyväksyä näin, kun en ihan ymmärrä, miksi on tällainen aikapaine, kun tarkistuksiakin on niin paljon. Mikähän tässä on ajatuksena takana, en tiedä. Ah, Herra Lehner, minä vain totean, niin kuin varmasti muutkin, että joissakin asioissa tarvittaisiin hiukan aikaa. Mennään, yritetään mennä liian nopeasti, sitten taas joissakin muissa asioissa tarvitaan kiireellisiä päätöksiä. Ikävä kyllä niitä päätöksiä sitten ei vaan tule, joten teemme parhaamme ja toivomme, että kaikki sujuu hyvin. Ihan lyhyesti. Ei minua haittaa esittää plus miinus nyt äänestyslistaa äänestetään siitä, mutta sehän ei ole oikeastaan tässä tarkoituksena. Eikö niin?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 Alors, chers collègues, nous sommes heureux euh, d'accueillir. Hyvät kollegat, meille on ilo toivottaa tervetulleeksi meidän asioistamme vastuullinen komission se Michel Barnier, joka kertoo erittäin tärkeistä kysymyksistä meille ja sitten me keskustelemme. Hän esittelee aikataulunsa ja työohjelmansa vuodelle 2000. 12 koskien tietysti kaikkia tekstejä, joita on tulossa, jotka ovat niin ratkaisevan tärkeitä ei vain sisämarkkinoille, vaan myös kaikille Euroopan kansalaisille. Annan puheenvuoron noin 80 minuutiksi komission jäsenelle. Eh, merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää päivää kaikille jäsenille. Minulla on ilo tavata teidät jälleen. Ja käsitellä niitä aiheita, jotka näkyvät taulukosta, joka teillä on käsissänne, ja siitä, mitä työohjelmamme merkitsee poliittisesti. Mehän olemme eh, poliitikkoja, te olette poliitikkoja täällä parlamentissa, ja te työstätte nimenomaan näitä tekstejä hyvinkin yksityiskohtaisesti, joko esittelijöinä, koordinaattoreina, varjoesittelijöinä – ja niissä poliittisissa olosuhteissa, joissa me nyt elämme. Me koemme nyt hyvin vakavan kriisin ja oikeastaan kriisejä monikossa, koska nyt on käynnissä moniakin kriisejä. Rahoitusalan kriisi, valtion lainakriisi, talouskriisi, sosiaalisia ongelmia, jotka ovat merkittäviä. On myös globaalimpia, globaalimpia kriisiä ja myös luottamuksen kriisi, joka lisää painetta tietysti monien kuluttajien kannalta, kansalaisten kannalta. Näissä olosuhteissa eurooppalaisilla päättäjillä on kiire tehdä se, mitä he ovat luvanneet tehdä ja mikä heidän täytyy tehdä. 26. lokakuuta tehty päätös neuvostossa, jotta voidaan ratkaista tämä rahoituskriisi ja valtionlainakriisi, liittyy myös kasvuun. Kansalaiset odottavat, että tehdään kaikki mahdollinen, mitä julkinen taho voi tehdä helpottaakseen paluuta kasvun uralle ja työllisyyden uralle. Juuri tästä syystä vielä kerran puheenjohtaja haluan kiittää valiokuntaanne, jonka tunnen oikein hyvin ja tunnen teidän sitoumuksenne näiden aiheiden suhteen ja yhtenä, yhtenäismarkkinoiden toimenpidepaketin suhteen. Se on oleellista kasvun kannalta. Tämä on se toteamus, jonka me olemme voineet tehdä Louis Cressin ja Mario Montin kertomusten jälkeen. Eli yhteinen elinalueemme taloudellisesti ja sosiaalisesti, jos se toimii hyvin, se voi tehostaa kaikkia strategioita yksityisellä tasolla, yrityksissä, kuluttajien parissa, paikallisviranomaisten keskuudessa, alueilla, jäsenvaltioissa, jos perusta on kunnossa, jos pohja on vakaa, niin voimme toimia strategisesti tehokkaammin. Ja tässä me olemme todellakin yhdessä sisämarkkinoiden toimenpidepaketin kanssa. Olemme tehneet 12 prioriteettiesitystä jotka ikään kuin vivuttavat toinen toistaan. Ja vuoden loppuun mennessä käsittelemme kaikkia paitsi yhtä ehdotusta, joka tarvitsee hieman enemmän aikaa juridisesti. Ja kollegani Heli Gross esittelee sähköisen allekirjoituksen, joka vaatii vielä vähän lisää aikaa. Ennen kuin vastaan kysymyksiin ja kuuntelen teidän kommenttianne, niin haluaisin keskittyä kolmeen prioriteettiin. Ensinnäkin sisämarkkinoiden toimenpidepaketti. Olemme tehneet 12 ehdotusta, aivan niin kuin Euroopan neuvosto vaati. Meidän täytyy varmistaa se, että ne voidaan ottaa tutkittavaksi ja hyväksyä mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin vakavasti ministerineuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Kenties puheenjohtaja haluaisi vielä palata valiokuntaan jonkun viikon kuluttua, sanotaan nyt ensi vuoden alussa, niin että avaisimme seuraavan etapin, seuraavan vaiheen yhtenäismarkkinoiden toimenpidepaketissa ja esittelisimme seuraavat 12 ehdotusta samassa hengessä, jota nyt olemme toteuttaneet, eli saisimme ne mahdollisimman nopeasti täytäntöön. Teen muiden komission jäsenten henkilökunnan kanssa yhteistyötä sen suhteen, mikä voisi olla tämä vaihe kaksi yhtenäismarkkinoiden toimenpidepaketissa. Ja olen totta kai valmis vastaanottamaan ja kuuntelemaan teidän ehdotuksianne ja kommenttianne. Tässä johdantopuheenvuorossani haluaisin keskittyä kolmeen aiheeseen. Palvelu, talouteen, sähköiseen kauppaan ja julkisiin hankintoihin. Ensinnäkin ää, palveluihin tarkoitus on saada aikaiseksi aloitteellista, tehokasta palvelusektoria. Tässä oikeastaan pahoittelen sitä, että olen jossain määrin ideologinenkin. On vaadittu, että palveludirektiivi täytyy avata uudelleen ja täytyy tutkia näitä asioita uudemman kerran. En ole unohtanut tätä keskustelua enkä sitä työtä, jota te parlamentissa olette tehneet runsaslukuisesti en jätä tätä unholaan ja nimenomaan on vaadittu sitä, että tämä direktiivi täytäntöön pannaan kattavasti ja korrektisti sen potentiaali huomioiden. Me emme ole vielä tässä vaiheessa. Minä käytän paljon energiaa, kaiken energiani, jotta konkreettisesti ja täysin saamme täytäntöönpannuksi tämän direktiivin niin, että olisi jäsenvaltioissa, jokaisessa jäsenvaltiossa yksi toimisto, yksi tiski, jonka kanssa asioida niin, että tämän direktiivin välineet todella hyödynnetään ja otetaan hyödyksi. Tämä pätee myös kolmanteen postidirektiiviin, jonka transposition haluan äh, varmistaa niin, että se on, on korrekti ja kattava. Ja totta kai täytyy huomioida myös kuluttajat. Tarkoitus on luoda kuluttajaryhmä, postipalvelujen kuluttajaryhmä, jotta äh, soveltaminen todella on korrektia. Muutaman päivän kuluttua henkilökohtaisesti järjestän ensimmäisen kuluttajaryhmän kokouksen. Toinen ulottuvuus tässä palveluasiassa on keskinäinen arviointi direktiivin suhteen, eli arvioimme suoritustasoa niin, että kun direktiivi täytäntöön pannaan, se ei kielteisellä tavalla vaikuta muihin säännöksiin Euroopassa. Tämän toteuttamiseksi meillä on aika kunnianhimoinen strategia, keskinäisen arvioinnin strategia, ja tässä voin tukeutua myös jäsenvaltioiden virkamiehiin. Olen järjestänyt tapaamisen heidän kanssansa nyt puolentoista vuoden ajan Liettuassa, muun muassa saan tämän kierroksen päätöksen, niin siellä tapaan kansallisia virkamiehiä, jotka ovat vastuussa nimenomaan näistä palvelu- ja sisämarkkina-asioista. Ja sitten vielä kolmas ulottuvuus on ammattipätevyyden tunnustaminen. Viime viikolla pitkään täysistunnossa aiheesta keskusteltiin ja uskon, että teksti, jota nyt päivitetään, parantaa Euroopan kilpailukykyä omalta osaltaan ja varmistaa kasvavan liikkuvuuden monien ammattiryhmien parissa. Tässä me haluamme olla aloitteellisia niin, että käytämme hyödyksemme kaikkia tämän palveludirektiivin ulottuvuuksia, mukaan luettuna automaattiset palvelut, ja totean tämän hyvin selvästi. Meidän täytyy jäsenvaltioiden kanssa yhdessä tutkia tarkasti sääntelyä, joka ei välttämättä aina ole tiettyjen ammattiryhmien osalta asianmukaista ja mahdollista vapautusta, jos tarve vaatii. Ja sitten neljäs ulottuvuus. Baroson kanssa tätä olemme työstäneet hiljan niin, että aloittaisimme ensin omassa piirissämme keskustelun, ja monet teistäkin odottavat tätä keskustelua, eli yhteys teollisuuden ja palvelujen välillä – olin Euroopan neuvostossa mukana, kun esiteltiin kasvunäkymiä, on olemassa mekanismi, joka huomioi teollisen perustan ja toisaalta palvelutalouden, joka liittyy teollisuuteen, joka on yhteydessä teollisuuteen. Meillä on yhtä paljon työpaikkoja äh, näissä molemmissa äh, osa-alueissa – Meillä on oltava todellakin kestävää talouspolitiikkaa ja kasvua. Se ei ole mahdollista, jos tietyissä tapauksissa ei luoda jalostusteollisuutta niin, että voimme säilyttää työpaikkoja Euroopassa. Eurooppa ei voi olla vain vaihdon alue, tuonnin alue, niin että tavaroita ja palveluita tuodaan ulkopuolelta ja nämä tavarat ovat muiden tekemejä. Kollega Tajani on tunnistanut tulevaisuuden ydintekniikat, teknologiat, erityisesti energia-alalla. Jos me emme toimi tehokkaasti, aloitteellisesti Euroopassa investointien, energian ja tutkimuksen alalla, niin silloin käy niin, että amerikkalaiset ja kiinalaiset tuotteet valtavat markkinat. Kun me puhumme palvelutaloudesta, niin emme voi tietenkään unohtaa palveluja, jotka liittyvät teollisuuteen ja sitä, onko tätä teollisuuspohjaa itse asiassa olemassa vai ei. Palvelutalouden yhteydessä Koratsa Viltin mietinnön tukemana käsittelen myös epälojalia kilpailua. Tässä on aika lailla hyödyllisiä mekanismeja, joita voidaan kansallisella tasolla ottaa käyttöön ja joiden avulla voidaan taistella eh, epäreilua kilpailua vastaan. Tätä analyysityötä teen jäsenvaltioiden kanssa, jotta saamme konkreettisia ratkaisuja vuoden 2012 aikana tässä asiassa. Viimeinen seikka, totta kai tulee vielä muita, mutta tässä vaiheessa aihe, josta keskustelimme täysistunnossa, eh, pelaaminen internetissä, pelit internetissä Kreutzmannin kanssa tätä asiaa on käsitelty. Minä teen työtä toimintaohjelman parissa, jotta pääsemme parempaan tilanteeseen alaikäisten suojelun suhteen. Ja voimme myös taistella dopingaineita vastaan urheilussa ja näitä tuotteita vastaan markkinoilla. Tämän toimintaohjelman perusteella sitten voimme mennä pidemmälle tässä aiheessa, mutta aivan niin kuin parlamentissa totesin, haluan, että tästä päästään eteenpäin ja totta kai olen aloitteellinen, halukas käsittelemään aihetta yhdessä parlamentin kanssa komissiossa. Toinen aihe, jota lyhyesti haluaisin käsitellä, on sähköinen kauppa. Tiedän kuinka tärkeänä. Valiokuntanne pitää tätä aihetta. Tietysti täytyy muistaa kuluttajan suoja ja rajat ylittävä kauppa, joka tällä hetkellä sähköisesti on hyvin heikkoa. 2010-2011 kaupasta vain 9 prosenttia toteutuu niin, että kuluttajat ostaisivat rajat ylittävästi tavaroita. Tämä on kuitenkin valtavan potentiaalinen kauppa-ala. Ja tässä aiheessa totta kai huomioin Arias Echeverian johtaman työryhmän tekemän työn yhdessä kollega Grossin ja muiden kanssa aiomme tätä toimintaohjelmaa edistää. Komissiossa tehdään työtä internetpalvelujen saralla. Sähköinen kauppa ja direktiivin päivittäminen kattaa totta kai hyvin laajan alan – tuotteet ja palvelut, myös sosiaaliset palvelut, hakukoneet. Tämä on horisontaalinen lähestymistapa. Eri alat tähän liittyvät ja e- edelleenkin jäsenvaltioissa sähköiselle kaupalle, nettikaupalle on paljon esteitä. Toimittamisessa on ongelmia, maksussa on ongelmia, kuluttajan suojassa – ja rajat ylittävässä tarjonnassa on ongelmia. Tämä ei ole minkälainen tarkistus varsinaisesti, vaan olemme käsitelleet näitä aiheita nimenomaan internetkaupan tiedonannon yhteydessä. Jotta en puhuisi liian pitkään, niin viimeinen seikka, julkiset hankinnat. Tässäkin me etenemme teidän valiokuntamme viitottamalla tiellä. Teidän puheenjohtaja on hyvin aktiivinen ja edustaja Tarvela on myös hyvin aktiivinen näissä aiheissa. Tämäkin on tällainen kokonaispaketti, jonka esittelen vuoden loppuun mennessä, jossa käsitellään, totta kai tämä on vielä varauksella sanottua, äh, sen suhteen, mikä on komission lopullinen työohjelma, mutta tarkoitus on käsitellä julkisten hankintojen äh, sääntöjä, toimilupia ja tässä on myös keskinäinen väline kansainvälisissä sopimuksissa, joita olen yhdessä kollegani kanssa työstänyt. No sitten itse julkista hankinnoista muutama sana. Ensimmäinen huolen aihe on menettelytapojen yksinkertaistaminen ja se, että olisi ennakkoilmoitus, julkaisu näiden tarjouskilpailujen suhteen, joka olisi yleisessä käytössä. Monet ovat osallistuneet tilaisuuteen, jossa tuotiin esille se, että monet pienyritykset joutuvat käyttämään jopa kolmanneksen Je veux euh, simplifier drastiquement. Haluan yksinkertaistaa todellakin radikaalisti tätä dokumentaatiota. Ja sitten on nämä kunnian kautta juhlalliset vakuutukset, jotka täytyy antaa. Eli haluamme parantaa myös julkisten hankintojen, tarjouskilpailujen määrää. Tietyissä tapauksissa voidaan turvautua sähköisiin asiakirjoihin – ja sitten meillä olisi siis standardimenettely, jota noudatettaisiin. Kaikki nämä toimet pyrkivät siihen, että selkeästi vähennetään hallinnollista taakkaa. Tämä koskee totta kai viranomaisia, mutta se koskee myös PK-yrityksiä. Tämä on se yleinen kunnianhimoinen tavoite, johon me pyrimme hallinnon yksinkertaistaminen. Tietysti haluamme pitää kiinni avoimuudesta, tiukkuudesta sääntöjen odottamisen suhteen, mutta haluamme myös lisää joustavuutta PK-yrityksille. Kun ensimmäistä kertaa järjestitte kuulemiseni täällä parlamentissa, niin totesin, että tavoite, johon en yksin voi päästä, on se, että PK-yritykset kokisivat, että heidätkin huomioidaan, eikä pelkästään suuryrityksiä, eikä julkisia hankintoja tehdä pelkästään suuritysten näkökulmasta. On tiettyjä määräyksiä, jotka ovat suhteettomia, joita sitten vaaditaan talouden alan toimijoilta rahoituksen suhteen. Esimerkiksi yritykseltä vaaditaan tiettyjä takeita siitä, että se pystyy toteuttamaan tietyn hankinnan. Voitaisiin ajatella myös sitä, että tarjous kilpailuja helpotettaisiin, niihin osallistumista helpotettaisiin nimenomaan kaikista pienimpien yritysten näkökulmasta. Valiokunnalle tärkeää on myös se, että pääsemme yhteiskunnallisiin tavoitteisiin julkisissa hankinnoissa. Tämäkin on ehdotuksen keskiössä ympäristöinnovaatiot ja sosiaaliset vaikutukset. Kyse ei ole siitä, että lisäisimme hallinnollista taakkaa viranomaisille ja toisaalta taas vähentäisimme sitä toisaalla. Julkisessa kuulemisessa nousi esille paljon vastalauseita, kun ajatellaan velvoitteita sen suhteen what to buy, mitä tarjouskilpailussa hankitaan ja ostetaan. täytyy huomioida myös koko elinkaaren ikäiset kustannukset tuotteiden suhteen silloin, kun hankintoja tehdään. Niin ikään täytyy selventää viranomaisten mahdollisuuksia tuotannon suhteen. Olin tyytyväinen, kun järjestettiin konferenssi tällä Brysselissä. Siihen osallistui yli tuhat osallistujaa aamuvarhaisesta iltaan saakka. Monet parlamentin jäsenet osallistuivat tähän konferenssiin ja nimenomaan aiheena oli yksinkertaistaminen julkisissa hankinnoissa ja yritysten asema. Me tuemme myös innovointia tämän uuden menettelyn kautta julkisissa hankinnoissa. Sitten vielä toimiluvat. Tätäkin kautta voimme saada kasvumahdollisuuksia sisämarkkinoille. Tiedän, että tähän liittyy varaumia ja huolenaiheita. Haluamme olla luomassa uusia taloudellisia mahdollisuuksia eurooppalaisille toimijoille. Tietyissä maissa, tietyillä aloilla, jo tämä, tämä ala on jo nyt varsin kattava – tietyt toiminnot tapahtuvat toimilupien perusteella, esimerkiksi Ranskassa. Kaiken kaikkiaan yli 10 000 toimilupaa on olemassa ja niiden arvo on yli 80 miljardia. Arvoisat jäsenet, en halua tässä luoda jälleen yhtä uutta välinettä käyttöömme. Mutta jos meillä ei ole minkäänlaista sääntelyä eh, tällä alalla Euroopan tasolla, niin kyllä me tarvitsemme välineen, joka on hyödyllinen markkinatoimijoille niin, että markkinoille tuodaan lisää näkyvyyttä, tuodaan riippumattomuutta paikallisille toimijoille, joustavuutta ja näin ollen myös helpotetaan pk-yritysten pääsiä, pääsyä näille markkinoille. Kyse ei ole uusista säännöistä, vaan pikemminkin siitä, että konkretisoidaan ja täsmennetään niitä säännöksiä, joita meillä on jo sopimuksissa. Kyse on oikeusselvyydestä, oikeusvarmuudesta, jotta ei synny sitten vaaraa korruptiosta ja oikeuksien kiertämisestä. Eli kaiken kaikkiaan siis tarkoitus on parantaa tehokkuutta julkisten äh, hankintojen suhtaan. Komissiossa on vielä juridista ja vaikutusarviointityötä tehtävänä kansainvälisten hankintojen suhteen. Monet teistä ovat nostaneet esille huolia tähän liittyen. On epätasa-arvoista kilpailua, on erilaisia kansainvälisiä sääntöjä. Tietyt maat sulkevat omat markkinansa meidän yrityksiltä, esimerkiksi amerikkalaiset ovat suojelleet omia pk-yrityksiään tietyillä sektoreilla lähes täydellisesti. Kyse ei ole siitä, että me suljemme ovemme vaan tarkoitus on rohkaista niitä, joiden kanssa me olemme tekemässä avaamaan omat markkinansa niin, että pääsemme tasa-arvoiseen asemaan. Kyse ei ole protektionismista, vaan siitä, että haluamme varmistaa, että muut kumppanimme eivät turvaudu protektionistisiin toimiin. Karel de Kyht on valmistelemassa sääntelyä Euroopan tasolla niin, että meillä olisi oikeusvarmuutta toimijoille ja pk-yrityksille ja myös ulkomaisille toimijoille niin, että me pidämme kiinni kansainvälisistä sitoumuksistamme. Tässä puheenjohtaja se, mitä halusin johdannoksi sanoa. Tämä alue on hyvin dynaaminen alue, sisämarkkinoiden toimenpidepaketti. Monia hyvin täsmällisiä ja moninaisia lainsäädäntötekstejä nyt ikään kuin hajautetaan alan toimijoille, mutta kuitenkin johdonmukaisuus säilyy. Tarkoitus on saada reaalitalouden perusta toimivaksi, sisämarkkinat toimivaksi ja siitä syystä meillä on tämä toimenpidepaketti. Se toimii myös kilpailukykyisen sosiaalisen markkinatalouden tehokkaana perustana. Nämä sanat ovat hyvin tärkeitä. Kokonaisuutena eivät vain jotkut niistä. Yhtenäismarkkinoiden syntymäpäivää, 20 syntymäpäivää äh, vietetään. Ei pidä olla nostalginen tai melankolinen kriisistä huolimatta. Tämä on hyvin dynaaminen alue. Ja toimenpidepaketti, nyt kun vetämme tätä merkkipäivää ja katsomme saavutuksia taaksepäin, jokapäiväisessä elämässä, kuluttajan elämässä, yrittäjän elämässä. Me havaitsemme, että on tiettyjä esteitä, jumiutumista, tarvitaan uutta dynamiikkaa, tarvitaan jonkinlaista henkilöitymistä, niin kuin Krakovassakin todettiin. On henkilöitä, jotka ovat saaneet aikaiseksi menestyksiä, kenties joskus myös epäonnistumisia – on vientiä, on, on tuontia tiettyjen jäsenvaltioiden kesken. Täytyy nähdä tässä henkilöitymisessä myös inhimillinen ulottuvuus, mahdollisuudet, jotka liittyvät sisämarkkinoihin. Ja kenties tämän viikon, jonka haluamme järjestää yhdessä Euroopan parlamentin kanssa ja muiden kumppaneiden kanssa lokakuussa 2012, nimenomaan merkkipäivän kunniaksi voisimme osoittaa ne menestykset, joita olemme saaneet aikaiseksi 20 vuoden aikana – ja tuoda esille myös kaiken sen, mitä vielä on tehtävä, jotta tämä yhteinen taloudellinen ja sosiaalinen alue, joka yhtenäismarkkinat on, todella etenisi. Kiitos. je me rapproche. Attention. Merci, monsieur le commissaire, pour ce programme euh, passionnant. Kiitoksia tästä erittäin mielenkiintoisesta ohjelmasta ja ensi vuodesta varmaankin tulee työntäyteinen vuosi. Uskon, että tämä viikko, joka pitäisi ehkä järjestää lokakuussa 2012, ei ole mikään nostaminen tapahtuma, jos kaikki toimielimet EU-ssa onnistuvat ei vain elämään rinnakkain ja toteuttamaan kilpailua ja muuta. Ja kaikki tällainen hyvä yhteistyö on kuitenkin välttämätöntä kasvulle. Nyt annan puheenvuoron puheenjohtaja Haaburille, joka joutuu pian poistumaan täältä, ja hänellä on joitakin kysymyksiä. Asian iskeviä sellaisia, kuten aina. Kiitos oikein paljon, Bernadette. Pahoittelen komission jäsen Barnieta siitä, että en voinut ottaa häntä tervetulleeksi henkilökohtaisesti. Viimeinen kohta juuri on syy siihen, että olen lähdössä, olen pari minuuttia myöhässä jo, kun edustan valiokuntaa transatlanttisen kokouksen valmisteluissa ennen ensi viikon transatlanttisia neuvotteluita. Ja minä voimakkaasti otan nämä julkiset hankinnat transatlanttisen neuvoston aiheena esiin. Pari kommenttia kaiken kaikkiaan valiokunnan nimissä. Tämä on hyvin tervetullut ohjelma. Ainoastaan Tämä on muutama yllätys. Emmekä yllätyksiä oikeastaan odottaneetkaan, kun olemme tehneet niin läheistä yhteistyötä. Joulun aikoihin avaamme monia joululahjoja ja tutustumme hyvin laajoihin asiakokonaisuuksiin. Hyvä ajoitus, näin meillä on paljon työtä tehtävänä. Mitä tulevan panoksemme tulee ehdotuksenne, että osallistumme asioiden kehittelyyn – toisen vaiheen yhteydessä sisämarkkinoiden toimenpidepaketin osalta on varmasti tervetullut tulevaan työohjelmamme. Olen kanssanne ihan samaa mieltä siitä, että sisämarkkinoille tarvitaan inhimilliset kasvot, kuten viime viikolla täysistunnossa sanoin. Kyse ei ole byrokraattisista säännöistä pelkästään, vaan Kyse on yksittäisten henkilöiden aikaansanosten varaan rakennetusta. Te vastasitte meidän ajatuksemme tuosta 20 kansalaisten huolenaiheesta. Me valmistelemme valiokuntaa ja olisi hyvä, jos muilta valiokunnilta saataisiin kiinnostavia ehdotuksia siitä, miten voidaan toimia niiden ehdotusten pohjalta. Ehkä näin voimme tehdä ehdotuksemme. Teille kaikki ei ehkä koske sinänsä teidän alanne, mutta koko tämä koordinointiajatus, jota te olette niin hyvin ajanut, on ala, jota mekin haluamme toteuttaa. Haluaisimme muut valiokunnat siis myös, mitkä sen keskustelun näistä aiheista. Pahoittelen, en voi jäädä kuuntelemaan. Vastauksia eivät nämä ole niinkään kysymyksiä, vaan enemmän kommentteja. Kiitos, että tulitte tänne ja nyt lähden edustamaan valiokuntaa, kun valmistellaan transatlanttisen neuvoston kokousta. Kiitos. Je vais prendre une première série de questions. Ensimmäiset kysymykset ja komission sen tähän vastaa. Kohdalta tietenkin herra Schwab ensimmäisen, rova Gebhardt, herra Kreutzmann, rova Ryle ja sitten komission jäsen. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Paljon Michelle. Kiitos ensin tästä alustuksesta. Täysistunnossa viime viikollahan jo puhuimme näistä aiheista vähän omalta osaltani haluaisin viitata siihen, että tärkeä osa ehdotuksesta haluaisin nähdä asetuksen muodossa, jotta täytäntöönpano olisi mahdollisimman nopeaa. Tänään mielelläni haluaisin kysyä seuraavaa. Miten julkisten hankintojen ehdotusten nyt käy, kun tässä – puhutaan siitä, että kaikki ovat joulukuussa tulossa. Onko tämä aikataulu pitävä? Saadaanko kaikki kolme ehdotusta samanaikaisesti? Ja myös sähköisen kaupan direktiivi. Tässähän myös odotamme innolla ehdotusta. Tärkeää olisi saada kuulla, koska nämä ehdotukset saadaan. Periaatteessa toivoisimme, että suurin osa ehdotuksista saataisiin asetuksen muodossa. Kiitos. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitokset Michel Barnier tästä puheenvuorosta, jossa oli paljon mielenkiintoista asiaa. Meidän pitää olla hyvin tarkka nyt se, että Louis Grekin ja Mario Montin teksteissä esiin tullut holistisen lähestymistavan ajatus ei huku jokapäiväisessä työssä. Minulla on vähän sellainen tunne, että tällainen vaara on nyt olemassa ja meidän pitäisi huolehtia nyt siitä, että tämä kokonaiskonsepti sisämarkkinat pidetään mielessä koko ajan. Tässä yhteydessä haluaisin esittää pari kysymystä. Liittyen tähän ohjelmaan, ne ovat siellä olemassa mukana, mutta ei ihan toivomassani muodossa. Ryhmäkanteet. Tiedätte, että on aivan välttämätöntä, että edetään – tämän oikeuden täytäntöönpanon osalta EUn tasolla kuluttajien etujen mukaisesti. Ja tässä olisi todella tarpeen nyt edistyä. Saada suuri edistysaskel aikaiseksi, ei ainoastaan niin, että koko ajan on valmistelevia asiakirjoja, vaan nyt todella eteenpäin. Toinen aihe, pettymys oikeastaan. Teksti, joka on jo pöydällä, kansalaisten oikeus saada pankkitili. On monia miljoonia kansalaisia, joilla ei ole pankkitiliä, perusmaksutiliä, ja tämä vaikeuttaa heidän elämäänsä. Alun perin puhuttiin lainsäädäntötekstistä, nyt tästä on tullut suositus pelkästään. Tässä tarvittaisiin parempaa edistystä ja toivoisin, että voisitte kertoa, miten haluatte edetä tässä tulevaisuudessa. Meille IMKO-valiokunnassa tämä on hyvin tärkeä seikka. Merci. Madame... Ja, kiitoksia Ryle. Rova Ryle. Anteeksi herra Kreutzmann ensin. Vielen Dank, Frau Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos paljon komission jäsen Barnier. Kolme huomiota. Ensin voin täysin tukea lähestymistapaanne – Euroopassa on tärkeää, että Eurooppa voi olla teollisuuden toimipaikkana edelleen. Yhä uudestaan toteamme, että palvelut onnistuvat ainoastaan silloin, jos ne ovat lähellä tuotantoa ja siksi on tärkeää, että huolehdimme siitä, että Eurooppa voi toimipaikkana olla kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla. Maailmanmarkkinoilla siis todella – todella haluaisin painokkaasti tukea teidän työtänne tässä mielessä. Toinen huomio, erityisesti PK-yritykset ovat huomion kohteenanne hankintojen yhteydessä ja siksi on hyvä, että ei nyt lähdetä korottamaan näitä kynnysarvoja, kun ne ovat jo kovin korkeat, kun tiedämme, että – hyvin vähän on rajat ylittävää tarjontaa. Ja jos kynnysarvo vielä nousit tuosta, niin tarjonta olisi vielä vähemmän. Tiedän, että jäsenvaltioita kiinnostaa tämä ala, mutta nykyarvot riittäkööt. Kolmanneksi olen iloinen siitä, että nettiuhkapeleihin liittyvä toimintaohjelma on valmisteilla – valiokunta suurella enemmistöllä on hyväksynyt sen ajatuksen, että komission pitäisi tässä toimia. Meillä oli myös parlamentissa suuri enemmistö. Ja olen vakuuttunut siitä, että jos ehdotat, teette kunnianhimoisen ehdotuksen, niin se on eduksi kaikille. Jäsenvaltioista varmasti saadaan näin paljon valmiutta myös tukea komissiota näiden ehdotusten osalta. Kiitos paljon. Merci, Monsieur Grossman. Madame. Sitten Ich Leider kurz fassen. Ich... Valitettavasti minun on puhuttava lyhyesti, kun minäkin valitettavasti joudun puolelta lähtemään. Pari seikkaa kuitenkin. Pidän ohjelmaa tervetulleena. Vastavuoroisen tunnustamisen modernisoimisessa pitäisi voimakkaammin katsoa säädeltyjä ammatteja – Pidän tätä periaatteessa hyvänä lähestymistapana, mutta haluaisin vain sanoa, että jäsenvaltiossa on jo huolenaiheita, erityisesti PK-yrityksissä, joissa pelataan nyt, että säädellyt ammatit tässä voitaisiin väärin käsittää, että tässä lähdetään uudella tapaa katsomaan tätä oppisopimuskoulutus järjestelmää. Tässä on huolenaiheita. Toivon, että melko pian saadaan lisäselvyyttä. Toinen huomio. Olen tyytyväisenä huomannut, että sähköiset julkiset hankinnat aihe on otettu esiin, mutta pahoittelen hiukan sitä, että lopulta tämä on erotettu muista julkisista hankinnoista ja tästä on tulossa – tiedonanto ensimmäisen vuosi neljänneksen aikana vuonna 2012. Minä itse olen sitä mieltä, että jos todella halutaan modernisoida julkisia hankintoja, niin myös sähköiset järjestelmät pitäisi ottaa tulkinnan kohteeksi tässä. Ja heti aluksi jo näihin sääntöihin mukaan tätä pidän ihan välttämättömän tärkeänä. Kiitos paljon. Madame Rouille, monsieur le commissaire va maintenant répondre à cette... Komission jäsen vastaa tähän ensimmäiseen kysymyskierrokseen. Ja paljon puhujia on, joten anna puheenvuoron vain minuutiksi niin, että komissaari ehtii kaikille vastaamaan. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Ymmärrän hyvin nämä syyt, joita Malcolm Harbour esitti miettii ja ehkä täsmentäisin, että olen tämän usein jo sanonut, mutta uskon, että olette vähän samalla linjalla, niin sisämarkkina toimenpidepaketti, se liittyy kaksi asiaa. Se on, toisa, se on kollektiivinen sopimus kymmenen komission jäsenen väillä koskien vastekokonaisuutta sisämarkkinoiden vauhdittamiseksi. Tämä on siis tällainen kokonaisuus, yhtenäisyys. Se on tällainen kollektiivinen kysymys myös teille IMKO-valiokunnassa, koska te pyritte varmistamaan johdonmukaisuuden, mutta on myös muita valiokuntia, jotka ovat mukana läheisellä tavalla, niin kuin minunkin kollegoista, niin noin kymmenkunta on mukana tässä. Tämä on tällainen kollektiivinen harjoitus, ja jos tässä onnistutaan säilyttämään tällainen johdonmukaisuus sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa kaikkien tässä työskentelevien komissaarien välillä mukaan lukien tietysti ministerineuvosto, neuvosto, ja toinen lu- piirre, joka tähän liittyy, että tämä on tällainen jatkuva prosessi. Tämän takia puhuin kakkosvaiheesta. Kyse voi olla laista, direktiivistä ja asetuksista tai myös muun tyyppisistä aloitteista, mutta haluaisin, että yhdessä pohditaan tätä toista vaihetta, jotta tästä tulee tällainen jatkuva prosessi siis sisämarkkinoiden toimenpidepaketista Single Market Act. Meillä on monia tekstejä, jotka tulevat käsittelyyn vuoden lopussa. Olen tyytyväinen ja samalla hiukan eh, eh, on ikävää, koska tässä asioita tulee niin paljon. Sitten sanoisin muuten herra Schwabille, minä itse ehkä asteittain vien tätä asiaa eteenpäin. Viime päivä voin todeta, että tämä Julkiset tilaukset, paketti, sehän kattaa yleensä kolme osuutta, yksinkertaistamisen ja julkisten hankintojen säännöt ja nämä tekstit käyttöoikeuksista. Sitten tämä kansainvälinen osuus, sen pitäisi tulla 13. tai 20. joulukuuta. Äsken jo sanoin on vielä hiukan epävarma tästä välineestä, kahdenvälisyysvälineestä mutta varsin pian tulemme päättämään, tai että herra Hyhtämään ehkä päättää, ellei sitten samanlaista kuin nämä kaksi muutakin aihetta. Niin, joka tosi hyvin pian tästä päätöstä tehdään sitten samasta syystä, kun on tällainen ruuhkatilanne EUn asioissa, että asiat olisivat myös selkeitä ja ymmärrettäviä. Olemme pyrkineet saada aikaan tiedonannon sähköistä kaupankäynnistä ehkä tulevasta tammikuun alussa eikä joulukuussa, kun valtavasti tulee paketteja ja kukaan ei sitten niihin ehdi tutustumaan, kun kaikki esitellään samaan aikaan. Uskon tämän asian olevan erittäin tärkeä tämän sähköisen kaupan. Puhun tästä työtovereiden kanssa, katsotaan voitaisiinko siirtää tammikuun alkuun, että ihmiset pääsisivät mukaan seuraamaan sitä. Sitten herra Schwabia rohkaistaisi, mitä enemmän edetään näissä säännöissä, sen parempi sitä, näin ei tietysti aina ministerineuvosto ajattele, mutta kun ajatellaan kansainvälisiä asetuksia, sehän on asetus. Comme je le fais assez généralement. Joka kerta kun voin, Minähän käsittelen myös rahoitusmarkkinoita. Me viikoittain käsittelen myös näitä asetuskysymyksiä. Sen voisi sanoa että Schwabelisten Elin Gebhardt otti postipalvelut. Täytyy ottaa huomioon tämä itse ehdotuksen liittyvä johdonmukaista pitäisi säilyttää ja haluaisin, että toteutetaan todellakin samankin toimenpidepaketti ja voidaan osoittaa se joka vuosi, että se toimii ja näyttää, että on tehty niin kuin on luvattu ja sanottu ja jälleen kerran tulee sitten uusi ehdotusaalto tässä toisessa vaiheessa. Sitten toinen sirpaloituneisuus, joka pitää välttää, tapa, koskee EUn sisäistä toimintaa. On tämä aivan suoraan tämän ajankohtaista keskustelua euroalueen ja muiden välillä, niin välillä, jotka eivät kuulu euroalueeseen. Jotkut maat ovat halunneet mennä pidemmälle. Henkilökohtaisesti tämä on myös hyvä asia, että on yhtenäisvaluutta ja sitten pitäisi oppia tästä asiasta, mitä tulee talouselämän ohjaamiseen ja koordinointiin. Kaikki eivät ole tässä vaiheessa halunneet näin tehdä. He voivat tehdä sen, koska haluavat euron ulkopuolella, mutta yhtenäismarkkinat kuitenkin koskevat 27 jäsenvaltiota. Se on sen voima. Sanon sen nyt täällä suoraan parlamentissa yhtä lailla sanon sen Berliinissä, Pariisissa, Lontoossa ja muissa pääkaupungeissa on vain yhdet sisämarkkinat ja minä teen työtä äh, lainsäädännössä koskien koko yhteismarkkina-aluetta varsinaisen rahoitusmarkkina, ei, niitä ei välttämättä vielä niin kuin ole yhtenäisellä tasolla. Sitten kollektiiviset kanteet. Tässä on kaksi tavoite tai tällainen vaihtoehtoinen asetus kiistoista. Tämä liittyy juuri sisämarkkinatoimenpidepakettiin ja John Daly esittää tämän tekstin tämän kuun lopussa, marraskuun lopussa. Ja mitä tulee kollektiivisiin kanteisiin, te tiedätte, joko kanteisiin Rova Reding ja Munia tekevät tämän asian parissa myös työtä aktiivisesti tulevina kuukausina. En voi nyt tarkkaan kertoa, koska tämä teksti julkaistaan virallisesti. Tiedän, että tunnette huolta peruspankkitileistä. Minä itse olen tehnyt päätöksen Varoson ohjeesta, että annettaisiin tavallaan mahdollisuus sellaiselle sopimukselle. Ja myös pankille olen todennut, että jos ei asiassa edistytä, jäsenvaltioiden toimesta, niin me tulemme sitten säätämään komissiosta käsin lakia aikaa kuluu. Rova Gebhardt ja minä olen valmistelemassa ilman, että odotan nyt kovin kauan enää tällaista lainsäädäntöä koskien näitä perustilejä. Niin kuin teistäkin minusta on aivan epänormaalia, että 30 miljoon, miljoonalla eurooppalaisella ei ole pankkitiliä tai heille ei myönnetä sitä, vaikka haluaisivatkaan. Täällähän kerran todettiin että palvelu, peruspalvelujen saanti, se ei aina ole helppo toteuttaa, mutta mitä tulee pankkitileihin, niin tämä on kyllä kypsä kysymys toimia. Jos jäsenvaltiot eivät toimi, ehdotamme ennen ensi vuoden loppua lainsäädäntöä, en aina, tämän, kauempaa odota. Sitten on toinenkin aihe, joka liittyy hiukan tähän. En aio odottaa myöskään sitä, että saadaan aikaan pankki kuluista avoimuutta ja seurattavuutta. Pankin vaatimat kulut, niitä joskus voi millään selittää, perustella, ja niitä kuitenkin asetetaan pankin asiakkaille. Erityisesti ne tulee pankkikorttien käyttämiseen, millä on pyytänyt selkeä, selkeästi avoimuutta. Äh, haluaisin myös tällaisen sopimuksen, enkä pakottaa ketään mihinkään, mutta aika kuluu ja olen aika pettynyt sanoakseni suoraan näistä pankilta saamistani saamiini vastauksiin ja liikaa odottamatta ensi vuonna tulen laatimaan sääntöä tästä asiasta. Sitten viimeinen aihe, joka kiinnostaa kuluttajia, pankkitilin siirrettävyys. Tässäkin asiassa olemme edenneet. Rova Gebhardt, ymmärrän, että olette kärsimätön, mutta ei teidän tarvitse enää kovin montaa kuukautta odottaa. Ja sitten toimitaan nopeammin ja mennään pidemmälle lainsäädännön kautta, jos emme saa asianmukaista vakuuttavaa vastausta pankkisektorilta tai jäsenvaltiolta. Jürgen Kreutzmann muistutti siitä, kuinka tärkeitä palvelut ovat teollisuudelle, niin kuin itsekin sanoin. Se tarvitaan tätä teollisuutta, tämä on se aivan tavallaan mm, itsestäänselvyys, mutta sanon tämän kuitenkin siksi, että monet maat ovat tavallaan luopuneet omissa teollisuusaloistaan. Olen muuten pannut merkille, että maat, jotka ovat valinneet kaupan palvelujen mallin pelkästään, käyvät vain kauppaa ja tuovat sitten tavaraa itse eivätkä ole varmistaneet omaa teollisuuspohjansa, ne maat ovat nyt kaikkein eniten veloissa. Aika loogistahan se on. Tästäkin pitäisi oppia kriisin yhteydessä siis. Ja minä uskon, että ei ole tehokasta kansantaloutta ilman vahvaa teollisuutta. Tällä hetkellä kaikki sisämarkkinatoimenpiteen, no, toimenpidepaketin toimet pyrkivät siihen, että saadaan teollisuutta aikaan. Sanoisin herra Kloitsman, että me emme aio julkisen hankinnan teksti nostaa kynnystä paitsi sosiaalisten palveluiden kohdalla. Ja lopuksi voin vakuuttaa teille, että teen aktiivisesti työtä siinä hengessä, mistä Sarskostasbuksessa puhuimme verkkopelien kohdalla. Rova Ryyle otti esille säännellyt ammatit. Olen täällä parlamentissa sanonut, että olette itse paikalla Rova Ryyle että kyse ei ole niiden ammattien määrästä, joka aiheuttaa tässä ongelmaa, siis nämä säännöt ammatit, vaan tällainen lista pitää laatia maakohtaisesti jokaisesta maasta. Kuulin tässä puolustusturvallisuuden ministerin suulla, että he olivat yksinkertaistaneet noin 15 ammattikuntaa kansa, kansallisin toimin. On sitten sellaisia maita, jossa on tällaisia perustelemattomia lukkotilanteita ja me pyrimme juuri korjaamaan tätä tilanteen näiden ammattien kohdalla ja tulemme antamaan erityisiä suosituksia kyseisille jäsenvaltioille. Sitten toinen täsmys Ruovaryylle. Sähköiset hankinnat, julkiset hankinnat, uskon kovasti tähän hankkeeseen. Se kuuluu myös globaaliin pakettiin. Me aiomme seurata asiaa, laadimme sitä tiedotteen, joka sitten täsmentää nämä puitteet jäsenvaltioiden kohdalla, miten käytetään sähköisesti julkisia hankintoja. Tämä on meille selvästi tärkeä kohta julkisissa hankinnoissa ja enemmän tai myöhemmin, pikemminkin enemmän harjoitamme hiukan seurantaa ja kartoitamme käytäntöjä jäsenvaltiossa. Merci, monsieur le commissaire. Kiitoksia arvoisa komission jäsen. Sitten ihan lyhyesti, koska en ole itselleni puheenvuoroa, niin kiinnittäisin huomionne siihen, mitä olette sanoneet pankkipalveluista, peruspalveluista näinä epäilyn aikoina, jota ihmiset tuntevat Eurooppaa kohtaan, niin nyt voitaisiin juuri tavallaan rauhoittaa ja vakuuttaa jotkut kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ja ottaa heitä enemmän sisämarkkinoille, ettei heitä jätetä vieläkin kauemmas tien sivuun. Nyt annan teille puheenvuoron minuutti per henkilö, koska sen jälkeen komission jäsenellä pitää vielä olla aikaa vastata. Herra Van de Kamp, Anaet, Irigoi Peres. Dank u zeer. Ik zal heel kort zijn. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kolme kysymystä. Jos haluat, halutaan optimaalisesti käyttää sisämarkkinoita, saataisiin ainakin 10 prosentin talouskasvu Euroopassa. Mikä suhde uuden lainsäädännön suhde on olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoon? Onko täytäntöönpano riittävästi aikaa, riittävästi henkilöstöä. Jos katsotaan palveludirektiiviä esimerkiksi, niin paljon tehtävää on edelleen. Toinen kysymys. Ei ehdotuksia tekijän oikeuksista. Erilaisia aiheita olisi teille ja muille komission jäsenille pohdittavaksi. Miksi vuonna 2012 ei voida odottaa mitään ehdotuksia tältä saralta, jos oikein ymmärsin? Kiitos. Etsa. Tack så mycket. Head. Jag tänker... Paljon kiitoksia komission jäsen. Ajattelin puhua ruotsia ja ottaa esiin kysymyksen, jota ette kommentoineet tänään. Olen huomannut, että komissio ensi vuonna toisen vuosipuoliskon aikana esittää eurooppalaisen kuluttaja-agendansa. Ja tähän liittyen haluaisin esittää muutaman kysymyksen. Meidän Yhteiskunnassamme on yhä enemmän mainontaa. Mainonta kohdistuu usein lapsiin, ei ainoastaan televisiossa, vaan myös netissä. Ottaako komissio tämän esiin ohjelmassaan? Toinen kysymys liittyy myös mainontaan, tällä kertaa alkoholimainontaan, joka leviää valtavasti sosiaalisessa mediassa, jossa lapsiakin on totta kai paljon. Nyt on ajateltu alkoholistrategiaa uudistaa ja mainontahan oli strategiassa tärkeänä kysymyksenä silloin, kun Nimkossa keskusteltiin aiheesta. Aikooko komissio lisätä nämä aiheet ohjelmaan? Hyvin tärkeää on se, että kuluttajajärjestöt saavat mahdollisuuden olla mukana ja oletan, että tämä on itsestään selvää komissiossa. Kiitos. Merci pour le respect du temps. Kiitoksia. Piditte kiinni aikataulusta. Maria Irikoinen. Muchas gracias. Kiitoksia, komissaari olen samaa mieltä siitä, mitä alussa sanoitte siitä, että pitää palauttaa luottamus ja pitää sitoutua sääntöjen noudattamiseen. Siksi tässä työohjelmassa vuodelta 12 siellä ei ole minkäänlaista lainsäädäntöehdotusta joka liittyy siihen, miten kehitetään solidaarisia investointirahastoja. Minua tämä hämmästyttää vieläkin enemmän, koska tämä kuulee 12 sisämarkkinapaketin viputekijän, jotta voitaisiin kehittää kasvua ja lisätä luottamusta ja vahvistaa sitä. Tämä on yksi sellainen toimenpide, joka on todellakin kiireinen ja välttämätön tässä taloudellisessa tilanteessa, jossa nyt olemme. Milloin, arvoisa komission jäsen, aiotte esitellä eurooppalaiset puitteet solidaarisille mm, investointirahastoille. Kiitos. Merci. Alors, on va reprendre. Kiitoksia. Sitten vielä nopeasti muutamia kysymyksiä, jotta komission sen voi niihin ennen lähtöä vastata Rova Koratsa-Bild. Komissaire, je, je me félicite Kiitoksia komission ja sen haluan kiittää teitä sitoutumisestanne täysistunnossa kansanpuolueryhmässä viime viikolla ja nyt täällä äh, sitoutumistanne digitaalimarkkinoihin ja digitaalisiin sisämarkkinoihin. Kysymykseni kuuluu, mitä aiotte tehdä, jotta todella huomioitte jäsenvaltioiden vastentahtoisuuden ja protektionismin, jota siellä on havaittavissa, niin että tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle eh, asetettaisiin samanlaiset vaatimukset, tulivatpa ne sitten mistä tahansa. On myös ongelmia teollisissa ja tekijän oikeuksissa ja niiden suojelemisessa ja niin edelleen. Toinen kysymys. Olen todella tyytyväinen siitä, että mainitsitte, kuinka sitoutunut olette taistelemaan epälojalia äh, kauppatapaa vastaan. Mikä on toimintaohjelmanne, suunnitelmanne niin, että kaupan tehokkuus paranisi? Ja niin ikään tämä liittyy sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin. Mehän olemme havainneet, että kumppanit käyvät vuoropuhelua, sitoutuvat, kantavat osansa vastuusta. Komission jäsen olisi hyvä, että pidettäisiin kiinni tästä etenemisestä ja saataisiin todella suunnitelmat ensi vuodelle. Kiitokset, herra Mayer. Kiitos komission jäsen. Ehkä toimintanne jota pitkälti tuen voitaisiin ottaa esiin niin, että sanotaan, että meillä on sisämarkkinat, neljä vapautta, mutta kaikki ei vielä toimia. Siksi tarvitaan sitä tätä ja tuota, mutta lisäksi aikaisemmin puhuimme tästä, kun ette vielä ollut täällä. Yhä uudestaan nähdään, että jo alusta asti täytäntöönpanossa on puutteita. Maissa ei siis toteuteta sitä, mitä me päätämme. Ryhmäkanteet eivät auta, eivätkä vaihtoehtoiset riitojen ratkaisumenettelyt, jos ei huolehdita täytäntöönpanosta. Toiseksi meidän pitäisi huolehtia myös Euroopan parlamentissa ja kaikissakin toimielimissä siitä, että me emme yksin laadi lainsäädäntöä. Neuvostossa ja kansallisissa parlamenteissakin ollaan nyt tarkkana. Tämä nähdään Saksassakin selkeästi. Saksassa käydään nyt esimerkiksi keskustelua eurooppalaisesta sopimusoikeudesta. Ja hyvin pitkälti ollaan sitä mieltä, että uutta perinpohjasta tässä viedään meidän oikeuksiamme ja niin edelleen, vaikka oikeastaan on vain kirjattu lähestulkoon se, mikä on olemassa nyt jo, mitä tulee peruutusoikeuteen ja niin edelleen. Me tarvitsemme siis enemmän Tiedonantoa selvitystä jäsenvaltioille ja siellä lakia säätäville siitä, että he tietäisivät, mitä täällä tehdään, niin ettei aina ajateltaisi, että tässä viedään vain nyt kansallista itsemääräämisoikeutta, koska me ainoastaan täytäntöönpanemme asioita, joista on jo yhdessä päätetty. Merci. Kiitos. Todellakin muistutan aikara puheajasta, koska muuten komissaarilla aikaa vastata herra Korea de Campos. Komissaari, question... Kiitoksia komissaari. Yhden minuutin kysymys teille. Minkä takia meillä ei vielä ensi vuonna ole tiedonantoa yleistä taloudellista etua koskevista palveluista. Te olette luvanne, luvannut tiedonannon ö, käyttöoikeuksista. Sehän on hyvä asia julkisella ja yksityisellä ja todennäköisesti kyse on myös julkista julkisista käyttöoikeussopimuksista. Te olette luvannut jotakin valtion tuista, hieno asia, koska välttämätöntä on näin toimiakin. Mutta sitten te lupasitte toimia julkista hankinnoista, sähköistä kaupasta, säh- oikein hyväksyttävää tavaraa, hieno asia. Myös verkkopeleistä. En ole mikään puritaani, mutta kyllä minulle sopii, että tätä säännellään, kyllä täytyy säännellä. Mutta kun te puhutte mm, kilpailukyvystä sosiaalisesta markkinataloudesta, niin olen hiukan pettynyt, koska ei täällä ole kuitenkaan mitään yleistä etua koskevista palveluista. Kiitos. Moment. Kiitoksia. Rova Weisberger vielä lyhyesti. Paljon kiitoksia komission jäsen. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen Barnier. Tuen pitkälti toimintanne rahoitusalalla erityisesti, mutta suhtaudun hyvin kriittisesti näihin käyttöoikeussopimuksiin – palvelualalla. Mielestäni emme tätä välttämättä tarvitse. Parlamentti aikoinaan hyvin selkeästi myös sanoi, että ensin komission puolelta pitäisi voida osoittaa, että kilpailu, tässä syntyy vääristymä sisämarkkinoiden toiminnan osalta. Onko tällainen vääristymä nyt tosiasia ja onko tässä niin suurta potentiaalia, potentiaalia ajatellen rajat ylittävyyttä? Tässä on kyse monista sopimuksista, jotka perustuvat luottamus sopimuksen veden alalla, jätehuollossa esimerkiksi. Ja todella kysyisin nyt, onko niin, että monet pk-yritykset haluavat eurooppalaisesti maarajojen yli. Kyse on usein pitkistä ajoista, ei ainoastaan sillan rakentamisesta kolmen vuoden näistä, vaan sopimukset ovat joskus 10 tai 15 vuoden mittaisia. Siksi olisin sitä mieltä, että tässä ei nyt välttämättä tarvita eurooppalaista direktiiviä, joka toisi lisää byrokratia ja korruption vastainen toiminta olisi mahdollista muutenkin ei ainoastaan tällaisen direktiivin kautta. Kiitos. Barbara Weiler. Barbara Weiler. Nein, dazu sage ich jetzt nicht. Enpä lähde tuota nyt kommentoimaan, vaan sanoin herra tohtori Mayerin puheenvuoron liittyen sanoisin jotain. Minusta meidän pitäisi olla vähän varovaisia myös, eikä herättää liikaa toiveita siitä, että toimivat sisämarkkinat voisivat ratkaista kaikki ongelmat jäsenvaltioissa. Kaikissa jäsenvaltioissa on tällä hetkellä säästettävä valtavasti, ja tässä kuluttajien ostovoima pienenee. Siksi ei pidä herätellä liikaa toiveita. Tätä pidän hyvin hankalana kysymyksenä. Ja sitten sitten vaihtoehtoinen riitojen ratkaisu, sen että haluamme sitä, totta kai pidämme sitä tärkeänä, mutta se ei korvaa mitenkään ryhmäkannetta. Tässä on kyse kahdesta aivan eri asiasta, jotka täydentävät toisiaan. Lopuksi aloitteenne kolmasen maiden pääsystä. Mikä väline, asetus, direktiivi, tiedonanto vaiko aloite? Mielelläni hiukan tarkemmin ja tietäisin mistä on kyse. Kiitos. Dernière intervention, Christelle Schaldemose. Tusind tak, fru formand, øh, og også tak til dig, herr kommissær. Jeg vil sige... Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsen. Ihan yleisesti haluaisin sanoa, että tässä on paljon hyviä aloitteita esitetty. Olen iloinen myöskin siitä, että nettiuhkapelit on mainittu ja tässä parlamentin toiminta, meidän pitää todella tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja työstä aloitetta. En sitä oikeastaan halunnut kommentoida, vaan puuttuisin Barbara Weilerin puheenvuoroon. Onko komissiossa nyt pohdittu sitä, voitaisiinko sisämarkkinoilla ehkä huolehtia siitä, että säännöistä – pidetään kiinni. Toisaalta on tuo nimeämisajatus, että nimetään ne, jotka eivät ole noudattaneet sääntöjä. Sitten hyvin pitkä sopimusrikkomusmenettely. Tässä pitäisi nyt huolehtia siitä, että säännöistä pidetään paremmin kiinni sisämarkkinoilla. Seurannan on oltava tehokkaampaa ja vaikutusten pitäisi olla nopeammat, jos sääntöjä ei noudateta. Kiitos arvoisa sen Tässä tuli paljon kysymyksiä ja aikaa tästä on taas vähän vastauksiin. Ah, je vais essayer d'être à la fois rapide et précis. Yritän puhua lyhyesti, mutta myös täsmällisesti. Edustaja Van der Kamp, sanoitte luvun, joka hieman hämmästyttää minua. Halutaan, että olisimme täsmällisiä sen suhteen, jos kuinka suuriin kasvulukuihin pääsemme, jos sisämarkkinat toimivat hyvin. Jotkut pitävät näitä lukuja liian optimistisina. 2-4 prosenttia lisäkasvua, jos sisämarkkinat toimisivat paremmin tai hyvin. 2, 3, 4 prosenttia lisäkasvua. Sehän nyt olisi jo aivan kelvollinen, hyödyllinen luku näissä olosuhteissa. Meillä on oikeastaan kahtalainen huoli lainsäätäjinä niin, että äh, jo hyväksyttyä lainsäädäntöä asian asianmukaisesti ja jotta toimenpidepaketti täytäntöönpannaan. Edustaja Van der Kamp, tekijä- te- teollisoikeudet, niitähän äh, juri valiokunta seuraa tarkemmin, mutta kyllä vuonna 2012 tulee useitakin ehdotuksia liittyen tekijän oikeuksiin Eh, järjestelmiin, jotka hallinnoivat näitä oikeuksia. Sitten multiterritoriaaliset eh, sopimukset ja niin edelleen. Sitten vihreä kirja audiovisuaalikysymyksistä. Meillä on paljon tärkeitä kysymyksiä vuodelle 2012 tekijä- ja teollisoikeuksien alalla tulossa. Sitten Anna Hedge, Mainitsitte monia aiheita, jotka ovat minulle hyvin tärkeitä. Edustaja Kreutzmann ja Soldemose mainitsitte sopimukset tai sääntelyn koskien verkossa tapahtuvaa pelaamista ja tässä alaikäisten suojelu tietysti on tärkeä. Tämä on hieman tapainen kysymys kuin mainonnan väärinkäyttö tai alkoholin väärinkäyttökysymys. vääränlaiset käytännöt tietysti täytyisi saada kitketyksi, aivan niin kuin sähköisessä kaupu, kaupassakin. Välitän nämä kysymykset äh, alaikäisten suojelusta ja alkoholista eteenpäin näistä asioista vastaalle kollegalle komissiossa. Ja hyvässä yhteistyössä äh, teemme Dalin kanssa yhteistyötä nimenomaan sisämarkkina toimenpidepaketin tiimoilta. Olen kiinni, olen kiinnostunut ja pidän tärkeänä kaikkia aiheita, jotka liittyvät tähän toimenpidepakettiin, mutta erityisesti mainitsemaanne, arvon jäsen, tätä käsitettä täytyy laajentaa. Komissio järjesti konferenssin, joka oli äärimmäisen suosittu. Siinä oli Andor ja Tajani komission jäsenenä paikalla myös. Ja Baroso käytti puheenvuoron hallituksia, oli useita edustettuja ja todellakin tämä oli mielenkiintoista, äärimmäisen mielenkiintoista. kun vuonna 2012 piti ehdotus tehdä, niin kyllä se nyt tämän vuoden loppuun mennessä vielä tulee tämä ehdotus, joka on minulle äärimmäisen tärkeä. Se ei ole ainut ehdotus liittyen eurooppalaisiin säätiöihin, niin että osuuskunnille ja muille toimijoille saataisiin lisää näkyvyyttä. Meillä on oltava jonkinlainen verkosto tällaisten solidaaristen toimijoiden akkreditoinnista tai luokittelusta. Todellakin tämä seminaari oli hyödyllinen. Sitten jos te Vilt, digitaalimarkkinat. Ei ole mitään yhtä ja ainutta ratkaisua niihin ongelmiin, joita mainitsitte. Tekijän oikeudet, orpoteokset, joka on käsittelyssä parlamentissa, on tehty ehdotus tai tehdään ehdotus muutaman viikon kuluttua tekijän oikeuksien alalta. Me etenemme tässä vaihe vaiheelta, jotta esteitä saadaan poistetuksi ja päästään eurooppalaiseen lähestymistapaan. Jotka liittyvät Spotifyhin, jotka mainitsitte. iTunes oli toinen ongelma, joka nousi esille Puolassa. Eli me haluamme yksi toisensa jälkeen poistaa nämä esteet. Sitten toimintaohjelma, joka liittyy ö, vilpillisten markkinakäytäntöjen kitkemiseen. Kokous järjestetään ennen kesää ja toivottavasti pääsemme tavoitteisiimme tässä. Edustaja Mayer, aivan niin kuin Barbara Weller, mainitsi täytäntöönpanon, josta jo mainitsinkin. On äärimmäisen tärkeää, että pääosastossa, meillähän on tässä varapääjohtaja paikalla, jonka jo jotkut tuntevat. Hän on astunut toimensa muutama kuukausi sitten. Edustaja Salde Monse nosti esille tämän kysymyksen. Kyse on uskottavuudesta, ei ole kyse siitä, että teemme vain uusia lakitekstejä, vaan siitä, että sovellus ja täytäntöönpano toimii. Miten voimme seurantaa sitten varmistaa, niin että se on tehokkaampaa ja etenee vaihe vaiheelta? Miten jäsenvaltioissa äh, seuranta toteutuu? Olen tavannut 700 virkamiestä jäsenvaltioissa. Monet heistä eivät ole koskaan nähneet elävää komissaaria ilmielävänä edessään. Eli me olemme nyt luoneet jonkinlaisen Facebook-sovelluksen siitä, että meillä on tällainen sisämarkkinoiden työryhmä, jossa mukaan on 800 kansallista virkamiestä. He seuraavat julkisten markkinoiden palveludirektiivin ja ammattipätevyyden tunnistamisen aihealueita. Lainsäädäntötekstit täytyy siirtää kansalliseen lainsäädäntöön. Totta kai se on parlamentin ja hallitusten tehtävänä, mutta tässä tärkeässä roolissa ovat myös kansalliset virkamiehet. Olen nyt pohtimassa sitten, miten seuranta saadaan varmistettua jäsenvaltiokohtaisesti jokaisen näiden direktiivien osalta. Meillä on tätä luottamustoimintaa tehtävänä. Luottamus on saatava syntymään. Ja hiljan kohtasin rikkomustapauksia suurissa jäsenvaltioissa sen suhteen, miten lainsäädäntöä on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. Niitäkin tulee vastaan ja niihin on puututtava. Jäsenvaltiokohtaisesti täytyy toteuttaa tätä jatkoseurantaa. Edustaja Maija nosti esille todellisen ongelman. Meillä on olemassa käytössämme keppi, rikkomusmenettely. Haluan myös vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että lainsäädäntöpyörä tällä Euroopassa, joka rullaa eteenpäin teidän ja, ja meidän avullamme. Ja sitten taas kansallinen pyörä, ne ovat yhteydessä toinen toisiinsa. Siellä on kansallisia ja jopa alueellisiakin virkamiehiä, jotka, joita olen saanut tavata, jotka ovat tässä mukana. Sosiaalinen kohesio on totta kai hyvin tärkeä käsite. Siihen liittyy myös yleishyödyllisten palvelujen laatu, julkiset hankinnat. Puheenjohtaja Baroso on itse sitoutunut siihen, että vuoden loppuun mennessä annetaan tiedonanto. Siis vielä tämän vuoden loppuun 2011 mennessä saadaan tiedonanto tästä aiheesta. Ja komission jäsen Almunia sitä esittelee. Ja tämä liittyy yleishyödyllisiin palveluihin. Barroso itse on sitoutunut tähän lainsäädäntöpakettiin ja sitä hän työstää tällä hetkellä. Edustaja Weisgerber mainitsi, kuinka tärkeää tämä työsarka on. Tietysti yhteistyötä, neuvotteluja käydään, tekstiä parannetaan. Ja tämähän liittyy oikeusvarmuuteen. PK-yritykset haluavat osallistua tarjouskilpailuihin ja palveluhankintoja koskeviin käyttöoikeussopimusneuvotteluihin. Jos ne tuntevat oikeuspuitteet, niin, niin ne voisivat näin tehdä, mutta meillä ei ole tällaisia puitteita vielä, eikä oikeusvarmuutta. Tiedän, mitkä ovat PK-yritysten huolenaiheet. Olen itse ollut paikallinen val- valtuustoedustaja usean kymmenen vuoden ajan, joten olen hyvin perillä näistä ongelmista. Näissä käyttöoikeussopimuksissa ei ole myöskään minkäänlaista maksimikestoa. Totta kai ne vaativat aikaa, jos synnytetään tällaisia julkisen ja yksityisen tahon kumppanuuksia, eli maksimi enimmäismäärää aikaa ei näille ole määrätty.